e più lontano. Dear colleagues, we can... Hyvät kollegat, voimme aloittaa kokouksen ja minä aloitankin ilmoituksella. Koordinaattorin kanssa sovitusti haluaisin ehdottaa, että tämän päivän esityslistalle, aamun esityslistalle tehtäisiin muutos komission kanssa ajatusten vaihto Volkswagen-kysymystä koskien. Se otettaisiin viimeisenä kohtana 9a. Jos nyt ei ole vastalauseita, niin tämä muutos voidaan hyväksyä. Okei. Okay. The agenda is... Esityslista, siis uusi esityslista on nyt, nyt hyväksytty. Ja voidaan aloittaa äänestyksillä. Ja voidaan aloittaa kohdasta kuusi myrkkylietekatastrofista. Aloitetaanpa heti. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy, eikö olla valmiita vielä? Hylätty. Can I ask to... Voisinko pyytää eri poliittisten ryhmisten jäseniä tulemaan ryhmänsä joukkoon istumaan, koska tässä salissa on vaikeata ymmärtää, mitä täällä tapahtuu, koska jos on tuolla takaosassa sali ja poliittisten ryhmien jäseniä, niin ei aina tiedä, että ollaanko siellä ryhmän parissa vai ei. EPPn varajäsen. Emendamento 12. Ah, sorry. Tarkistus 12. Anteeksi. Riprendiamo. Aloitetaanpa uudestaan. Siis tarkistus 12 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta äänet vastaan tyhjää tarkastetaan. 22. 22 on nyt äänestyksessä siis. Avete vota. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy hylätty. Ja sitten äänestetään 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään johdantosan kappaleista tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi ja kolme puolesta yhdessä siis vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä. Hetkinen tarkistetaan tuo äskeinen. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää tarkastetaan. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestetään sitten koko asiakirjasta nimenhuutoäänestyksellä sähköisesti. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei, vaan. Hyväksytty. Sitten siirrymme ää, siirrymme äänestämään kohdasta seitsemän, eli maantieneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen, sillä muutetaan 715 asetusta ja 595. Ja Des on esittelijänä. Kompromissi neljä ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään kompromissi kakkosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään kompromissi seitsemäisestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 60 Pretseliltä puolesta. Siis 60 on nyt äänestyksessä vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja seuraavaksi kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 62 Pretseliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty ja tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 67 pretseliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten IMKO 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 68 puolesta äänet vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Oletteko äänestäneet kaikki? Hylätty. Ja sitten kompromissi kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 79 ensimmäinen osa yhdessä tarkistuksen 80 kanssa, joka on samanlainen, vai onko se samanlainen? On. Siis yhdessä 80 ensimmäisen osan kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhdessä tarkistukset 23, IM 18, jotka ovat identtisiä puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestetään kompromissi ykkösestä puolesta äänet. Kompromissi ykkönen puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 112. Balas ja muut puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus Tran 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja äänestetään seuraavaksi tarkistuksesta 113 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus 116 Grostetilta ja muilta puolesta. Vastaan tyhjää tarkastetaan tämä Avete votato tutti? Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukset 118 ja 119, jotka ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tämä tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi. Ja sitten äänestetään. Eipäs äänestetäkään. Ei siis IMKO 25, vaan äänestetään tarkistus 9, 1a johdantosan kappaleista puolesta äänet vastaan tyhjää tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus TRAN 4. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi äänestetään tarkistuksesta 26 ja IMKO 4, jotka ovat identtisiä puolesta äänet. Vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi äänestyksessä tarkistus 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus TRAN 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus 29 puolesta äänet vastaan. Tarkastetaan tämä sähköisesti. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten äänestetään tarkistusta 30 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus 35 puolesta. Sosialistit vain. Ja vastaan äänet. Muut. Hylätty. Ja sitten Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus IMKO 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus hetkinen, kun ollaan päästy tähän, niin äänestetään sähköisesti näin tarkistetusta päätöslauselmasta tai mietinnöstä äänestys alkaa. Avete votato tutti? Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään päätös, lainsäädäntöpäätöslauselmasta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Kaikki äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestetään neuvottelumandaatista neuvottelutiimille. Ja tässä tarvitaan 35 äänen enemmistöäänestys alkaa. Against? Ok, il voto è chiuso. Oh. We are voting. Äänestämme nyt siis eh, no, toimielinten välisten neuvottelujen avaamisesta. Okay. We make another time the vote because was not... Äänestetäänpä uudestaan vielä, koska tämä ei ollut ihan selvää. E Nyt EPP on puolesta. Oletteko kaikki äänestäneet? Onko vielä joku äänestämättä? Okei, äänestys päättyy. Selvä. Iso enemmistö tuli taakse. Onnittelut Albert Tessille esittelijälle. Seuraavaksi äänestetään Parnion aloitteesta kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta. Äänestetään tarkistuksesta 42 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 37 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty ja tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja tarkistus 43a, puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus AFET 2a, puolesta äänet, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti il voto. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 34-34. Sitten äänestetään tarkistuksesta 46 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 ja siihen liittyy esittelijän suullinen äh, muutos ehdotus ja se on esitys tai siellä mm, listalla, jossa ei ole vastalauseita, voidaan äänestää siitä sellaisena kuin se on suullisella muutoksella tarkistuksella muutettu. Ensimmäisestä osasta ensin puolesta äänet. Vastaan äänet. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkastetaan tämä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään tarkistuksesta 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty ja sitten kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi Itre kolmonen, jossa on kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Eh, Äänestys päättyy. Hylätty. Eli emme voikaan äänestää toisesta osasta. Sitten äänestetään tarkistuksesta 66 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi Niin, nyt täytyykin äänestää Tran 13 puolesta. Tran 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten kompromissi kolmonen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi viitonen puolesta. Kompromissi viitonen puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 101 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestetään kompromissi 20 puolesta äänet. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi IPRE 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi yhtenä ryhmänä 102, 108 ja 109 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tran ei vaan niin Kompromissi 19 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 6. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Itre kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi äänestetään tarkistuksesta 128 puolesta vastaan. Anteeksi vain. Hetkinen. Anteeksi. Siis kompromissi seitsemän ensin äänestykseen. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkastetaan se vielä. Ei löydy minun äänestyslistastani. Tarkistus 79 siis. Meidän täytyy nyt äänestää siitä. Meidän täytyy äänestää tästä. Tarkistus 79 siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 33 vastaan 33. Sitten 80 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 136 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 139 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 34, 34 siis hylätty. Sitten tarkistetaan, anteeksi, äänestetään kompromissista 10 puolesta äänet. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus Tran kakkonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Tran 4b puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tran kuutonen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tran seitsemän puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 vastaan 33 eli hylätty. Ja seuraavaksi Tran kahdeksainen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tran yhdeksäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi ITRE 29b. Puolesta äänet. Anteeksi vain. Niin, tämä raukeakin, eli Tran 10 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten Tran 11 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi itre kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi ITRE 31a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 13 puolesta vastaan tarkastetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys siis päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Seuraavaksi Itre 14 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan. Tarkastetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten Itra 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itra 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi DV18 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 184 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten DV20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tämä tarkastetaan vielä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi vain. Sitten äänestetään tarkistuksesta 14b puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 14b uusi, ei vaan 191 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus ITRE 5a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten DV1B, ei 1C anteeksi puolesta vastaan. Tarkastetaan tämä. Ollaan väsyneitä, ei oikein näy enää käsiä kunnolla. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 66 puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 207 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 208 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan tämä. Oletteko äänestäneet kaikki? Joku vielä hieman myöhästelee. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 209 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestetään tarkistuksesta 211 ja DV21 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 213 ja DV22 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Ja sitten tarkistus TV14a puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten DV3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV4 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 34-34. DV8 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. DV9 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi DV10A ja DV12A yhdessä, jotka ovat identtisiä puolesta äänet. Vastaan tyhjää hyväksytty. DV13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 1 puolesta vastaan tarkastetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestetään AFE 3 Aasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja AFET 3C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Onko valmista? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 217 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan kummallisia enemmistöjä syntyy. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 52. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 218 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten AFET 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja tarkistus 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi AFET 3D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi ITRE 36 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty ja toinen osa jääkin pois. Sitten 223 puolesta äänet vastaan äänet tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi Itre 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 54 tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus ITRE 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja AFET, ei kun äskeinen tarkistetaan vielä. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus AFET 4b. Puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Onko valmista? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten DV, ei anteeksi, 228 puolesta. 228, siis vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 230 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi TRAN 1A puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Voidaanko toistaa tarkistus vielä seitsemän, äh, siis uudestaan äänestys puolesta seitsemäisestä vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi täytyy äänestää tarkistuksesta yhdeksän. Yhdeksän. Koska ykköskompromissista on äänestetty hyväksytty jo aikaisemmin ja hyväksytty se. Eli nyt äänestetään tarkistuksesta yhdeksän. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27, hetkinen, tarkastetaan tuo äskeinen Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten äänestetään 32. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan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 Näin on päästy äänestysosuuden loppuun.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 usare quello per il web streaming. Quale? Anche se dov'è il programma. I have to use this one. no problem, we can share. Dear colleagues, we can uh, start. Hyvät kollegat, me voimme aloittaa kokouksemme uudestaan nyt kohdasta yhdeksän esityslistalla. Kuten tiedätte, valmistelemme tällä hetkellä UNFCCC COP21 kokousta. Se järjestetään joulukuussa Pariisissa ja koordinaattorit päättivät kokouksessaan kutsua korkean tasoisia puhujia ajatusten vaihtoa varten tänne Enviin ja tällainen keskustelu käytäisiin tosiaan näinä aikoina loka-marraskuussa avainneuvottelijoiden toimijoiden kanssa. Ja niinpä rouva Tiina Birmili, joka on Montrealin Montrealin pöytäkirjan ja Viinin yleissopimuksen sihteeristön pääsihteeri on täällä nyt paikalla. Ja joulukuussa on tarkoitus lähettää delegaatio tuonne Pariisin kokoukseen, mutta myöskin Montrealin pöytäkirjan kokoukseen ensi marraskuussa. Tämä ajatusten vaihto on erittäin tärkeä ja hyödyllinen meille ja pyydänkin välittömästi Tiina Birnbiliä pitämään oman johdantopuheenvuoronsa ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun sitten kollegoiden kesken. Kollegat voivat kysyä lisäkysymyksiä COP21 kokouksesta. Olkaa hyvä. Mr. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet. On suuri kunnia olla täällä ja kiitän teitä tilaisuudesta kertoa kokemuksista Montrealin pöytäkirjan Viinin yleissopimuksen kohdalla, jotka liittyvät tämän vuoden lopun ilmastoneuvotteluihin. Kuvitelkaa, jos maapallo olisi hedelmäkori, otsonikerros olisi ohut, suojakelmusen ympärillä. Juuri näin ohut ja herkkä otsonikerros on ja tämä ohut kerros planeettamme ympärillä äh, filteroi kuoleman vaarallista ultraviolettisäteilyä ja tuo, suojelee elämää. Kun todettiin, että oli aukko äh, otsonikerroksessa län, Etelämantereen yläpuolella 20-luvulla tästä, tästä varustauduttiin katastrofiin. 2008 maata allekirjoitti 30 vuotta sitten viiden yleiskokouksen aiheesta nyt 197 osapuolta juhli yhteisten ponnisteluiden tuloksia, kun on pyritty kontrolloimaan kemikaaleja, jotka ovat tuhonneet otsonikerrosta ja näin vaikuttaneet huomattavasti ilmaston lämpenemiseen. 2015 on 30. vuosipäivä Viinin yleissopimuksen jälkeen mikä on ydin tässä kertomuksessa, miten tämä liittyy politiikan tekemiseen tällä hetkellä. Kolme pääkohtaa voidaan ottaa esiin. Yhteinen toiminta, yhtenäinen jäsenyys mukana 197 osapuolta Otsonin sopimuksessa, että saatiin aikaan tuloksia tehokasta tieteellistä toimintaa, poliittista yhteistyötä ja sopimusrahoitukset teknologiasta, jotta voidaan sovittaa yhteen erilaiset tarpeet kansakunnissa ja toimittiin yhdessä globaalin haasteen edessä yhteinen toiminta kolmekymmentä vuoden ajan, jotta saadaan sitten aikaan myönteisiä tuloksia tämä aikaraja pitää ottaa huomioon kansallisissa neuvotteluissa. Mitä myönteisiä tuloksia näistä yhteisistä toimista on syntynyt? Mitä tulee globaaliin ympäristöön? Montrealin pöytäkirja tähän mennessä on johtanut siihen, että on päästy eroon 98 prosentista, äh, mitä tulee historialliseen äh, perustasoon otsonetuhoavissa aineissa. Tämän tuloksena pääotsonetuhoavat aineet ilmakehässä ovat vähentyneet ja tieteellisesti on voitu osoittaa, että otsonikerros palaa 80-luvun tasolle vuoteen kuusikymmentä mennessä. Otsonikerros parantaa itseään. Me olemme hoitaneet korjaustyön planeetan mittakaavassa. Mitä tulee inhimilliseen puoleen saavutuksissa, jopa kaksi miljoonaa ihosyöpätapausta ehkä on ehkäis, e, ehkä, e, ehkäistään joka vuosi vuoteen 30 mennessä. USA pelkästään, pelkästään 283 syöpätapausta vältetty, jos 8,3 näistä tapauksista on melanoma. Mitä tulee vihreän talouteen ja miten voidaan vaikuttaa BKTn edistämiseen, näiden aineiden poisto on tuonut investointeja ja innovaatiota mukana. Se on muuttanut tuotantoa ja kulutusta ja kulutusmalleja arkipäivässämme ja saanut aikaan tehokkaampia tuotantoprosesseja ja on uudelleen muotoiltu tuotteita, laitteita käytetään vihreämpiä kemikaaleja. Pöytäkirja on aiheuttanut myös teknologista siirtymistä monenkeskisen rahaston kautta, joka on antanut yli 3,5 miljardia USA-dollaria vuodesta 1991 kehitysmaihin. Otsoneja poistavat aine, vähentävät aineet ovat auttaneet siinä, että on säilytetty BKTn tasoa, kun on vältetty menetykseltä maataloudessa kalastuksessa. Samoin kansanterveys kansanterveyskustannukset ovat vähentyneet joidenkin arvioiden mukaan 460 miljardia dollaria on voitu säästää vuosien kaksituhatta 2060 välillä, kun on vältetty näitä, näiltä tuhoilta maataloudessa tai kalastuksessa ja niin edelleen. Kansainvälinen toiminta siksi perustuu ihmisten tarpeisiin ja huolenaiheisiin, samoin kuin tiede otti huomioon tulevat mahdollisuudet ja pohdittiin, mitä toimattomuus saisi aikaan. Kaikki nämä myönteiset vaikutukset on toteutettu johtuen pitkäaikaista sitoumuksista maissa mukaan lukien EU:ssa ja koska yksilöt ovat sitoutuneet asiaan, uskoneet asiansa ja saaneet henkeä näihin, tähän sopimukseen. Kun minua kutsuttiin keskustelemaan teidän kanssanne Euroopan keskustelemaan parlamentin ympäristöpolitiikasta. Ajattelin teidän roolianne Euroopan parlamentissa. Tällä viikolla huomenna ilmeisesti New Yorkissa pidetään huippukokous kestävän kehityksen tavoitteista. Tämä tekee tietä 2015 jälkeiselle kehitysagendalle ja kahden kuukauden kuluttua, niin kuin puheenjohtajanne totesi, COP21-kokous pidetään Pariisissa. Otsonisopimuksella on tärkeä panos näissä molemmissa prosesseissa. Otsoni menestyskertomus on mallina maille, kun toteutetaan vuoden 2015 jälkeistä kehitysagendaa. Toiseksi otsonia poistavat aineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Toimiin on, on ryhdytty näiden aineiden poistamiseksi Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Se on jo nyt aiheuttanut sen on satakolmekymmentäviisi 135 gigatonnia hiilidioksidi ja näin pöytäkirjasta on tullut yksi kaikkein tehokkaimmista välineistä ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja sen vaikutuksen hillitsemisessä. Yllättävää kyllä. Vähe- päästövähennykset sen tuloksena, että on vähennetty näitä otsoneja katoa aiheuttavia aineita on viisi kertaa se määrä, mitä on saatu aikaan, mitä saatiin vähennyksenä aikaan Kioton pöytäkirjan ensimmäisessä vaiheessa. Tällä hetkellä hiilidioksidi on pää ilmaston saastuttaja. Se on vastuussa 55-60 prosenttiin kaikesta maapallon lämpenemisestä yli esiteollisen tason. Jos CFC-yhdisteiden käyttö jatkuu estämättä, ilmastovaikutus olisi ollut sama kuin hiilidioksidin kohdalla. Arvoisat jäsenet, nyt on vain kuukausi 27. Montrealin pöytäkirjan kokouksesta. Se pidetään ensi marraskuun alussa Dubaissa. Silloin tullaan keskustelemaan, miten pöytäkirja voi hallinnoida HV, HFC yhdistettyä käytetään yhä enemmän. Ne korvaavat otsonia, otsonikatoa aiheuttavia aineita, joita on poistettu pöytäkirjan mukaisesti. Kuten te tiedätte, HFC eivät poista otsonikerrosta, mutta ne ovat kuitenkin voimakkaita ilmastokaasuja. Niitä on kuusi pää yhdistettä pöytäkirjan osapuolet keskustelevat siitä, pitäisikö alkaa muodolliset neuvottelut siitä, miten hallinnoidaan HFC-yhdisteitä mukaan lukien mahdollinen muutos ja poistettaisiin yhdisteitä Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Tänä vuonna tullaan keskustelemaan myös erityisistä muutosehdotuksista, joita on tehty pohjoisamerikkalaisista maista. Samoin on tullut Intian ehdotus, EUn e oma ehdotus ja saarivaltioista on myös tullut muutosehdotus. On monia kysymyksiä, joista vielä pitää keskustella ja tarvitaan paljon diplomatiaa, jotta saadaan aikaan konsensus, joka perinteisesti kuuluu Montrealin yleissopimuskokouksiin. EU on tehnyt tietä F-kaasuasetuksella, jonka te hyväksytte täällä parlamentissa. Jos osapuolet tästä sopivat, HFC-yhdisteiden poistaminen asteittain saisi aikaan huomattavaa e- hyötyä ilmastolle. Se olisi arvioidaan olevan sama määrä kuin 165 gigatonnia hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050 mennessä ja näin vältettäisiin jopa 0,2 0,4 neljä asteen ilmaston lämpeneminen. Ja lisäetuja syntyy vielä energiatehokkuudesta Usein näin on aikaisemminkin sattunut, kun esimerkiksi järjestysaine on, on muutettu. Ilmastointilaitteet ovat esimerkki energiatehokkuuden merkityksestä. Tällä hetkellä on noin 900 miljoonaa laitetta käytössä globaalilla markkinoilla ja vuoteen 2050 mennessä niitä tulee olemaan 2,5 miljardia. Jo kun pyritään lisäämään energiatehokkuutta, siitä tulee tärkeä prioriteettikysymys ja luonnollisesti on tärkeää nähdä laajempi kuva mukaan lukien monien miljoonien tarpeet, jotka tällä hetkellä eivät saa tarpeeksi energiaa käyttöönsä. Joten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on kyse muustakin kuin hiilidioksidi ja sen vähentäminen. Hallitusten tehtävänä on päättää, käyttävätkö ne Montrealin pöytäkirjan kokemuksia hyväkseen, kun on toimittu ODS-aineiden kohdalla ja toimitaan samoin sitten HFC-yhdisteiden kanssa samalla kun tehostetaan koordinaatiota yhteistyötä YK ilmastonmuutossopimuksen yhteydessä. Riippumatta siitä, mikä lopullinen päätös sitten onkaan, HFC-yhdisteet voivat saada aikaan synergiaa kahden järjestelmän kautta. Tässä on kyse YK ilmastosopimuksesta ja Viinin yleissopimuksesta. Jos osapuolet päättävät käsitellä HVC-yhdisteitä Montrealin pöytäkirjan yhteydessä, ne he voisivat luoda myönteisen ennakkotapauksen sitovaksi ilmastositoumukseksi niin kehitys- kuin kehittyvissä kehittyneissä maissakin, jotka perustuvat erilaisiin perusskenaarioihin, niin erilaisiin taima- aikarajoihin ja erilaisiin kemikaalien poistotavoitteisiin, mutta äh, tässä tärkeää on rahoitusväline, monikeskinen rahasto, johon kehittyneet maksat, äh, maat maksavat kustannukset teknologisista muutoksista niin, että kehitysmaat pystyvät tähän. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Montrealin pöytäkirja on osoittanut, että kansainväliset säännöt, säännöt ovat tärkeitä signaaleja investoinneille ja innovaatioille ne rohkaisevat tutkimusta ja kehitystä, kehitetään uusia tuotteita ja sitten myös syntyy taloudellisia hyötyjä ja voittoja. Toisaalta asetustemme sisältö, tapa millä sääntelemme, voi saada aikaan sen, että taloudellinen hyöty jakautuu tasaisemmin. Joissakin kehitysmaissa teknologian siirtäminen on tarkoittanut sitä, että ne pystyvät paremmin kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla ja voivat laajentaa tuotantoaan huomattavasti. Pöytäkirja on onnistunut ja saavuttanut tavoitteensa, mitä tulee otsonia hävittäviin aineisiin ja niiden vähentämiseen johtuen elästä sääntely tahoista ja yhteistyöstä tieteen, teollisuuden ja muiden välillä. Näin on saatu aikaan tuloksia. Haluaisin kiittää teitä jälleen te olette, koska teette tärkeää ympäristöpoliittista työtä täällä parlamentissa ja kiitän teitä, että olette myös osallistunut tähän Otsonikerrostarinaan ja kiitän vielä kutsusta ja odotan mielenkiinnolla keskustelua kanssanne. Thank you very much for your the. Paljon kiitoksia tästä yleiskatsauksesta. Ja nyt voidaan käynnistää sitten keskustelu. Meillä on jo puheenvuoro pyyntö Joe Lainilta, olkaa hyvä. Frau Arvoisa rouva pääsihteeri. Sydämelliset kiitokset tästä erittäin vakuuttavasta esityksestänne. Kyllä Montrealin pöytäkirja on valtava menestystarina. Kun nähdään, mitä hankaluuksia ja ongelmia Kioton pöytäkirjan toteutumisella, toteutumisen tiellä on ollut ja montako COP-kokousta tarvitaan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi, niin onhan se nyt varsinainen ihme, että Montrealin pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet kaikki maailman maat ja pöytäkirja on saanut todella paljon myönteistä aikaan. Euroopan parlamentti on ollut Montrealin pöytäkirjan tukija ja me olemme näitä kokouksia aina seuranneet valtuuskuntiemme kautta. Lähetämme valtuuskunnan myös COP21. Ja lainsäädäntö, jota me olemme valmistelleet sen suhteen, että saataisiin näitä päästö rajoitteita myös liikenteeseen, niin me todella nyt voisimme ottaa HFC-yhdisteet myös mukaan Montrealin pöytäkirjan. Olen ymmärtänyt, että ollaan perustamassa yhteistyöryhmää, jossa neuvoteltaisiin näistä ehdotuksista. Perinteisesti Saudi-Arabia on vastustanut, Intia samoin. Käsittääkseni tilanne on nyt parantunut jossain määrin, mutta nyt Pakistan on käyttänyt veto-oikeutta. Mitkä ovat vastustajien pääargumentit sen suhteen, että että HFC-yhdisteet otettaisiin mukaan Montrealin pöytäkirjaan? Onko kyse rahasta, onko kyse mm, liian tiukasta aikataulusta? Mitkä ovat syyt? koska pöytäkirjan täydentäminen olisi kyllä valtavan tärkeä ja merkittävä edistysaskel. Te itse asiassa totesitte, että jotkut äh, näistä äh, yhdisteistä ovat sata tai jopa tuhatkertaisesti voimakkaampia kuin hiilidioksidin vaikutukset ovat. Joten jos ne saataisiin mukaan mm, pöytäkirjaan, niin se olisi kyllä erittäin hyvä. Mitkä ovat vastustajien perustelut? Uh, Paljon kiitoksia edustaja Lainen. Ja sitten edustaja Sharia Perhint. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, mielestäni tämä oli oikein hyvä esitys tässä nostitte esiin koko joukon tärkeitä asioita, mutta minä en tiedä kuuluuko tämä kysymys nyt ihan tähän teidän asianne, mutta vesi, puhdas vesi, se on kyllä asia, johon meidän täytyy ehdottomasti huomattavasti enemmän kiinnittää huomiota kuin tähän asti. Kiitos. Thank you very much. No, Mr. Gra- Kiitoksia. Ja sitten edustaja Grammatikakis. Καλωσορίζω εδώ την κυρία Μπερμπίλη. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan toivottaa vieraamme lämpimästi tervetulleeksi minäkin puolestani. Ja haluaisin muistuttaa, että joitain vuosia sitten Ateenassa äh, hän oli ympäristöministeri. Ympäristöministerin roolissa paikalla. Minä olin ihan vain rivijäsen. Onpa mukavaa, että olette, rouva Pirpili, nyt vieraanamme tässä roolissanne. Mm, esityksenne oli erinomainen. Se oli lyhyt ja selkeä. Aihe otsoni. Äh, sen suhteen on saatu aikaan myönteinen käänne. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, että muut kysymykset, muut aiheet, jotka valiokuntaamme ähm, työllistävät ja joita me täällä pohdimme, ovat huomattavasti mm, ongelmallisempia esimerkiksi nyt autoteollisuuden viimeaikaisin viimeisin skandaali on erittäin erittäin huolestuttava. Joissain asioissa edetään hyvin hyvin hitaasti ja vaarat ympäristöllemme vain lisääntyvät ja kasvavat. Kiitos. Thank you very much. Now, Mr. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Eichhout. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä esityksestä. Kerroitte, missä mennään Montrealin pöytäkirjan suhteen. Olen kyllä rehellisesti sanottuna edelleen hiukan huolissani Tässähän puhutaan aika matalalla riippuvasta hedelmästä. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että Montrealin pöytäkirjan neuvottelujen edistyminen on hidastunut aika merkittävästi. Vuosi kaksi sitten ajattelimme, että tämä nyt olisi yksi niistä arvoista pöytäkirjoista, jotka todella tarjoaisivat jo ennen Pariisia merkittävän menestyksen. Mutta nyt näyttää siltä, että Pariisi hidastuttaa itse asiassa myös Montrealin edistystä. Oletteko tätä mieltä? Nyt puhutaan Pariisista ja samalla viitataan ehkä Montrealin pöytäkirjaan, mutta Montrealin pöytäkirjankin allekirjoittajat vaikuttavat nyt odottavan sitä, mitä Pariisissa saadaan aikaan, tullaan saamaan aikaan. Tämä on mielestäni huono juttu. Tämä yhteistyöryhmä, jonka on tarkoitus tarkastella näitä eri ehdotuksia ja mm, tehdä sitten jotain. Onko tällaista ryhmää edes olemassa? Saadaanko Dubaissa menestystä aikaan marraskuussa, kun tätä yhteistyöryhmää kai edes ei ole? Koko maailma puhuu nyt päästöistä. Yhdysvallat ja Kiina sanoivat että F-kaasujen suhteen tulemme tekemään kyllä ehdottomasti yhteistyötä ja saamaan aikaan merkittävää edistystä, mutta onko näin käynyt? Ei mielestäni käytännössä. Että kauniita sanoja paljon, mutta vähän tapahtuu. Mitä tältä yhteistyöryhmältä odotatte ja mitä odotatte Dubailta? Sitten nämä muut, tai ylipäätään ehdotukset, joita on. Tämä on ehkä vähän hankalaa. Joudun kysymään teiltä kysymyksen, joka oikeastaan pitäisi ehkä esittää Euroopan unionille tai sen komissiolle, mutta ehkäpä te voitte kertoa oman mielipiteenne. Kysymykseni on seuraava. Kyllä, on olemassa jo lainsäädäntöä. Mm. Ja saatuunpa tietämään tästä jotakin itsekin. Meillä on aika kunnianhimoinen ehdotus, mutta äh, se mitä EUn pöydällä nyt on erityisesti äh, ei-artikla viisi maiden suhteen, joka ryhmä sisältää EUn, se on itse asiassa paljon heikompi ehdotus kuin mitä EU on itse itselleen ehdottanut. Tämä on vähän kummallista. Kai EUlta nyt voisi odottaa, että rikkaidenkin maiden tulisi edetä yhtä nopeasti, eli Euroopan unionin itsensä tulisi edetä nopeasti viesti, sillä olisi hyvä syy sanoa, että ainakin rikkaat maat kulkevat yhtä nopeasti. Ja minä pidän kummallisena, että Euroopan unioni ei tätä ole ehdottanut. Mitä mieltä te olette? Olitte varmaan itsekin yllättynyt nähdessänne EUlta heikomman ehdotuksen kuin mitä EU sisäisesti tekee. Sitten kehittyvät maat, ne, jotka voivat mahdollisesti toimia hiukan hitaammin. Onko vääränä nyt se, että että kun tässä on ne teknologisia mahdollisuuksia hyvin paljon tarjolla, niin mitä enemmän aikaa annetaan kehittyville maille, sitä vähemmän ne hyötyvät tällaisesta nopeasta teknologian kehityksestä ja kunnollisista harppauksista kehityksessä. Oletteko sitä mieltä, että myös kehittyvien maiden tulisi itse asiassa edetä sovittua nopeammin? Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Pagnio. Madame la secrétaire. Arvoisa toimeenpaneva sihteeri, hyvät kollegat, meidän täytyy olla tyytyväisiä, nimittäin tätä tota, Montrealin pöytäkirjaa täytyy pitää yhtenä menestyskertomuksena, kun toimitaan ilmastonmuutosta vastaan. Kaikki ovat, kun kaikki yhdessä puhalsivat yhteisen hiilen, pystyttiin vähentämään 85 prosentilla otsonia vähentäviä aineita. Ja tämä antaa toivoa, että saadaan aikaan globaali sopimus Pariisissa saman tapaan, mitä tulee kasvihuonekaasupäästöihin. Olen itse esittelijänä tekstissä, jossa käsitellään COP21. Sitä käsiteltiin juuri tässä, tai sitä äänestin tänä aamuna ennen teidän tuloanne. Ja tässä tekstissä todetaan, että kun poistetaan FC-yhdisteitä. Tämä on yksi keskeinen kysymys COP29. Yksi prosenttia kasvihuonekaasuista eh, on sellaisia, jotka, joiden määrä nousee, niiden käyttö nousee, koska ne korvaavat otsonille vaarallisia aineita. Näinen hiilidioksi päästöt tai HFC-yhdisteiden määrä on lisääntynyt kahdeksalla prosentilla, joten ilmastonmuutos ei ole mikään yksinkertainen asia. Hyviä aikomuksia tietenkin on, mutta miten voidaan sovittaa nämä kaksi taistelua yhteen, että poistaisiin täysin HFC-yhdisteet? Onko se mahdollista nopeasti, koska nyt odotetaan huippua vuonna 2050. Sitten tiedetään, että toiminta näitä aineita vastaan tapahtuu ennen kaikkea teknisellä puolella siinä, miten tuotamme tavaroita ja tässä pitäisi voida auttaa erityisesti niitä maita, jotka ovat vähiten kehittyneitä, jotta ne pystyisivät sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Monikeskinen rahasto Montrealin pöytäkirjan yhteydessä on vuodelta 90. Eikö meidän pitäisi pystyä kehittämään näitä asioita teidänkin mielestänne? Miss Dornano. Kiitoksia. Sitten edustaja Dornano. Merci, merci euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisa pääsihteeri. Ensin pieni kommentti. Viinin yleissopimus vastuussa määrittelee toisaalta kansainvälisen kaupan säännöt ja miten suojellaan otsonikerrosta. Ettekö ole sitä mieltä, että tämä on hiukan outo yhdistelmä. Montrealin pöytäkirja tuntuu menestykseltä, mitä tulee CFC-kaasujen vähentämiseen, mutta nyt pitää sitten poistaa vielä niitä, niitä korvaavat aineet. Monet tekevät työtä tämän asian parissa, mutta tämä on vielä kesken. Nyt sitten kysymykseen, joka liittyy tähän alkuperäiseen kommenttiin, niin minä haluaisin näkemyksenne kahdesta asiasta Mitkä elementit teidän mielestänne ovat olleet ratkaisevan tärkeitä, kun on suojeltu Montereen pöytäkirjaa ja jotka kannattaisi ottaa huomioon COP29? Toinen kysymys, vapakauppasopimukset, kuten TTIP, sopivatko ne yhteen teidän tehtävänne kanssa ja laajemmin ajatellen luonnonsuojelun ja planeetansuojelun kanssa? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Kilonen. Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset hyvästä esittelystä. Ilmastonmuutoksen arvioidaan aiheuttavan ennennäkemättömän suuren pakolaiskriisin, kun puhtaan juomaveden ja ruoan saannissa ilmenee suuria ongelmia meillä on jo tällä hetkellä käsissämme pakolaiskriisi joka haastaa meitä mutta emme ymmärräkään kuinka suuri kriisi on tulossa. haluaisinkin tässä yhteydessä peräänkuuluttaa pitkäaikaisiin ilmastotavoitteisiin sitoutumisen tärkeyttä joiden lisäksi tarvitaan myös lyhyemmän aikajänteen konkreettisia päästövähennystoimia. millä tavalla tänä päivänä tiedeyhteisö sen tiedeyhteisön tuottama tieto ja käytännön päästövähennystoimet kohtaavat toisensa ja millä tavalla me voisimme paremmin hyödyntää innovaatioita ja eurooppalaista osaamista tänä päivänä päästöjen vähentämisessä ihan globaalilla tasolla. kiitoksia. I think that we have not request. Floor to miss. Uh, Muita kysymyksiä ei ole, joten nyt Rova Öpilpi saa tilaisuuden vastata. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistänne. Yritänpä vastata useimpiin niistä ainakin. Ensimmäinen kysymys on hyvin selkeä. Mikä, mitkä ovat vastustuksen syitä? Kyllä edistystä viime vuosina on toki saatu aikaan. On, nyt puhutaan hyvin suurista asioista. Osapuolet keskustelevat hyvin suurista asioista. HFC-yhdisteet on UNFCCCn puitteissa luetteloitu ja nyt puhutaan niiden mukanottamisesta Montrealin pöytäkirjaan. Me olemme aina tottuneet käsittelemään jokaista kysymystä erikseen. Ja nyt käytännössä on ensimmäinen kerta, kun pyrimme saamaan aikaan todellista synergiaa kahden yleissopimuksen välillä. Ja epäsuorastihan niillä on sama tavoite ja suorasti tavoite on globaalin eh, ympäristön eh, suojeleminen. Eli nyt on koko joukko kantoja, jotka liittyvät eh, eri parametrien yhdistelmään. Yksi asia on ajoitus. Kyllä kaikissa keskusteluissa tarvitaan myös kypsyttelyä. Aika kypsytellä ajatuksia, kuulla eri perusteluita, verrata niitä ja sitten niiden pohjalta tarjota ratkaisuja. Kyse on myös rahasta. Maat tarvitsevat varmuuden siitä, että monenvälinen rahasto kustantaa, maksaa lisää kulut, joita siirtymästä syntyy. Samoin kyse on sitovasta ilmastosopimuksesta, joka koskee niin, koskee niin kehittyneitä kuin kehittyviäkin talouksia. Tämä on aika iso juttu. Ja kyllä tämä on kehittyville maille erittäin tärkeää argumentti. Tähän astihan niillä ei UNFCCCn puitteissa ole sitovia määräyksiä. Jos ne hyväksyvät sen, että HFC-yhdisteet otetaan välittömästi osaksi Montrealin pöytäkirjaa, niin sitten niiden täytyy alas ajaa mm, osapuolten sopiman aikataulun puitteissa näiden käyttö. Ja tietenkin ne ovat sitten myös vastuussa ylipäätään HFC-yhdisteiden käytöstä. Tietenkin täytyy olla sitten rahoitusmalli, aikataulu näistä yhdisteistä luopumiseksi, mutta tämä on todella valtava, valtava asia kehittyville talouksille. Tässä osa syy tälle vastustavalle kannalle ja nyt voisin yrittää vastata siihen, onko ähm, edistystä saatu aikaan vai ovatko neuvottelut ähm, yskähdelleet, hidastuneet. Kun itse mm, liityin näihin keskusteluihin, monet osapuolet esittivät argumentteja siitä, että ei ole laillisesti mahdollista edes ähm, siirtää OFC-yhdistystä yleissopimuksesta Montrealin pöytäkirjaan. Mm, sitten ne teknisesti todettiin, että vaihtoehtoja ei ole ja erityisesti tietyillä aloilla, äh, tietyillä alueilla meidän on hyvin vaikea ähm, todistaa, onko vaihtoehtoja olemassa. Samoin esitettiin perusteluja liittyen äh, rahoitukseen, jotta saataisiin aikaan edistystä näihin eri argumentteihin tulee vastata eri tavoin ja täytyy vakuuttaa siitä, että kyllä nämä haasteet voidaan ratkaista ja tässä täytyy myös osata olla vakuuttava. Osapuolet ovat siis käynnistäneet tämän ää, merkittävän vuoropuhelun, no toki jo kuusi vuotta sitten, mutta vuonna 2015 on sitten tilaisuus keskustella paitsi yhdestä tai kahdesta muutosesityksestä, ei vaan jopa neljästä neljästä mm, muutosesityksestä, jotka toivottavasti vastaavat osapuolten vaatimuksiin. Sitten on kysymyksiä liittyen maatalouteen ja muihin ympäristöön merkittävällä tavalla vaikuttaviin asioihin. Tämä on asia. Emmehän me voi nähdä ympäristöä erillään muusta maailmasta ja Montrealin pöytäkirja menestyksestään huolimatta kohtaa sen haasteen, että on kemikaaleja, jotka eivät sinänsä tuhoa otsonikerrosta, mutta aiheuttavat ilmaston lämpenemistä maailmanlaajuisesti ja siksi nekin tulee ottaa huomioon, kun ympäristöstä keskustellaan eri puitteissa. Ainut asia, jonka oikeastaan voin sanoa, joka on relevanttia Montrealin pöytäkirjalle, on seuraava. Me olemme eh, vähittäin eh, olleet luopumassa metylibromaatista. Ja tämä on hyvin tärkeä asia jo. Eh, maatalousala on ehkä kaikkein hankalin käsiteltävä, koska on monia sidosryhmiä, jotka ovat tässä mukana, niin silti me promidien olemme hyvin menestyksekkäästi nyt saaneet tähän käsittelyyn. Ja kun puhutaan ympäristökysymyksistä, niin e, on toimittava kokonaisvaltaisesti, on otettava kaikki asian eri puolet huomioon. Ja näin pyrimme tekemään Montrealin pöytäkirjan neuvotteluissa. Sitten neljäs kysymys, joka minulle esitettiin. Kolmas kysymys liittyy hiukan pessimismiin, siihen onko se perusteltua tässä vaiheessa. Kiinan esimerkkikin mainittiin. Luulenpa, että kyllä, on koko joukko kysymyksiä, jotka ehkä ympäristön kannalta ovat nyt hiukan yskähdelleet neuvotteluissa. Edistystä ei ole toivomallamme tavalla saatu aikaan, mutta kun teen työtä Montrealin pöytäkirjan äh, parissa sen rakenteen pohjalta, niin äh, voin hyvin läheltä nähdä, miksi Montrealin pöytäkirja on ollut niin menestyksekäs. Niin kuin sanoin, on kolme pääasiaa, kolme pääkysymystä ja varmasti äh, professori Grammatikakis, ymmärrätte tämän eli tiede, eh, tiedeyhteisö, joka ei ole kansallinen, eh, se on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka on herätellyt eh, poliitikkoja ja sitten saatiin aikaan rahoitusmalli, joka, josta saatettiin kustantaa näitä lisäkustannuksia ja sitten oli tavoitteita, jotka koskivat niin kehittyviä kuin kehittyneitäkin talouksia, mutta eri aikatauluissa. Näistä syistä uskon Montrealin pöytäkirjan toimivan, kun kansakunnat äh, keskustelevat 2015 äh, jälkeisestä kehitysagendasta, koska ympäristö hallinnossa on Montrealin pöytäkirjan pohjalta erinomaisia esimerkkejä, joita maat ja kansakunnat voivat soveltaa muuhunkin yhteistyöhönsä. Kiina on ollut mm, hyvin avulias ja, ja positiivinen Montrealin pöytäkirjan neuvotteluissa varmaan osittain siksi, että nämä ennakkoedellytykset, jotka juuri selitin, ovat toteutuneet. Sitten tuo neljäs kysymys, <laughs> matalalla riippuva hedelmä. Kun se, miten edistystä on saatu aikaan, no juu, tähän vastasinkin jo. Ja mitä tuohon yhteistyöryhmään tulee, hmm, Menestyksen määritelmä voi varmasti olla hyvinkin monenlainen ja menestyksen määritelmästä täytyy osapuolten itse sopia ja päättää. Sihteeristön puolesta voin todeta, että olemme hyvin lähellä neuvottelujen käynnistämistä, siis yhteistyöryhmän piirissä. Osapuolet ovat jo keskustelleet siitä, mihin avainaloihin halutaan keskittyä ja löytää ratkaisu. Ja sanoisin kyllä, että olemme aika lähellä ihan muodollisten neuvottelujen käynnistämistä. Pariisissa käytiin hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Ensimmäistä kertaa täysistunnossa osapuolet keskustelivat näistä neljästä muutosesityksestä ja saivat lisäselvennystä kysymyksiensä pohjalta näihin neljään muutosesitykseen liittyen. Joten niin kuin totesin, kyllä on näkymiä ja odotuksia sen suhteen, että sopimus saadaan aikaan siitä, että muodolliset neuvottelut voidaan Dubaissa käynnistää. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma ja olen kyllä teidän kanssanne yhtä mieltä siitä, että että eh, ehkäpä COP21 eh, on aiheuttanut sen, että halutaan nyt jäädä hiukan odottavalle kannalle ja katsoa, että mitä COP21 saadaan aikaan ennen kuin päätetään sitten mistään Montrealin pöytäkirjan suhteen. Kuitenkin uskon, että jos osapuolet Dubaissa sitoutuvat poliittisesti tarttumaan HFC-yhdisteiden hallintoon eh, Montrealin pöytäkirjan pohjalta, niin uskon, että tämä antaisi erittäin myönteisen panoksen maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kysymyksenä siitä, onko EUn muutosesitys heikompi kuin F-kaasu, ehdotus EUn sisäisesti. Noin oikeastaan nyt haluaisi mennä tähän vertailuun heikompi tai vahvempi. Ei se ehkä mielestäni ole kaikkein tärkein Euroopan unionin panos näihin keskusteluihin, joita ollaan käymässä ollenkaan. Euroopan unionin muutosesitys on itse asiassa muuttanut keskustelujen suuntaa ja herättänyt monia ajatuksia siitä, että on aika istua yhteisen neuvottelupöydän ääreen Katson, että Euroopan unionin merkitys ei niinkään ole sen sisäisissä säännöissä. Loppujen lopuksihan aina tehdään kompromissi. Se, että Euroopan unioni ylipäätään teki ehdotuksen, vaihtoehtoisen ehdotuksen keskustelujen pohjaksi, oli mielestäni hyvin myönteinen asia. Näiden kuluneiden kuuden vuoden aikana on tosiaan saatu Pohjoissa Amerikan ehdotus, samoin saarivaltioiden ehdotus, ne olivat hyvin samankaltaisia määräyksissä tiettyjä pieniä eroja. Ja osapuolet olivat ikään kuin täysin lukkiutuneet äh, puhumaan vain samasta asiasta, ja se äh, ei saanut aikaan minkäännäköistä edistystä. Mutta nyt kun meillä on tämä Euroopan unionin ehdotus ja myös Intian ehdotus, on äh, muuttanut keskustelua, monipuolistanut keskustelua ja avannut tämän keskustelulukon. Siksi mielestäni on erittäin hyvä, että ensimmäistä kertaa heinäkuussa meillä oli tilaisuus käydä keskustelua eh, todella näistä neljästä muutosesityksestä kaikista yhdessä. Me olemme vielä kaukana siitä, että mm, sovittaisiin yhteisestä muutosesityksestä ja minun mielestäni Euroopan unioni on antanut tärkeän panoksen rikastuttamalla tätä keskustelua ja avaamalla todella tuon aiemman keskustelulukon. Sitten kuudes kysymys liittyi siihen, miten voitaisiin ottaa merkittäviä edistysaskeleita ja miksi kehittyvät maat eivät tartu mahdollisuuteen edetä nopeammin. No, varmaankin siksi, että kehittyvät maat haluavat varmistuksen markkinoilla olevista vaihtoehdoista, joita tarjolla siis on. Mielestäni tämä on täysin loogis, looginen reaktio niiden puolelta – ja niin kuin ehkä tietänettekin, Montrealin pöytäkirja, sillä on kolme arviointipaneelia. Yksi on teknologinen, teknologinen ja taloudellinen arviointipaneeli, joka itse asiassa arvioi teknisiä vaihtoehtoja globaaleilla markkinoilla ja laskee kustannusarvion ehdotetulle muutokselle. Ja näin ollen kehittyvät taloudet haluavat ensin tietää, mitä vaihtoehtoja on olemassa. Ja se tosiasia, että maailmassa on alueita, jotka ovat itse asiassa edenneet oman lainsäädäntönsä pohjalta ja antaneet omalle teollisuudelleen signaalin siitä, että täytyy toimia, niin kyllä tämä on osoittanut myös kehittyville talouksille, että niiden täytyy vakavasti osallistua keskusteluihin, olla tosissaan. Markkinoilla on vaihtoehtoja, mutta kehittyvät ähm, taloudet eivät myöskään ole käyttäneet hyödykseen tätä rahoitusvälinettä, joka meillä on. Ja nyt käytävä keskustelu varmasti tarjoaa niille pohjan äh, tehdä oikea päätös oikeaan aikaan ja näin tarttua hetken ja edetä. Sitten seitsemäs kysymys siitä, miten voitaisiin yhdistää C, yhdisteet miten niistä voitaisiin täysin luopua. Tehän itse asiassa itse tarjositte jo kysymyksessä ainakin vastauksen ja tarvitaan monenvälisen rahaston puitteissa kansainvälistä rahoitusta. Niin kuin sanoin, vaihtoehtoja on. Ja lisäksi teollisuudelle täytyy osoittaa, että nämä vaihtoehdot ovat olemassa tai tulevat olemaan olemassa hyvin pian. Osapuolet eivät tietenkään voi tehdä päätöksiään tyhjiössä. Viimeinen, viimeiset kolme kysymystä mikä on tehnyt Montrealin pöytäkirjasta menestyksen? Taisin jo nämä elementit mainitakin, yhtäältä ympäristöhallinto, koko tämä paradigma ja sisältäen rahoitusvälineen, sitten tämä universaali jäsenyys, 197 jäsentä ja sitten tietenkin tiede yhteisö sen panos, joka on ollut hyvin, hyvin tehokas Montrealin pöytäkirjassa. Yksi asia vielä. Montrealin pöytäkirja käsittelee mm, erityisiä teollisuuden aloja ja käyttäjiä. Ilmastonmuutos, Viinin mm, mm, yleissopimus käsittelee määrittelee mm, valtavaa alaa, siis hiilidioksidipäästöt kaiken kaikkiaan. Ja kun näitä kahta eh, ver- verrataan toisiinsa, niin varmaan mm, kannattaa laittaa asiat oikeaan yhteytensä. Meillä on hyvin haastava tehtävä, mutta se on kymmenen kertaa mm, haastavampi vielä UNFCCCn puitteissa. Viimeinen kysymys eh, vapaakauppa onnistuuko se yhdessä luonnon ja ilmastonsuojelun kanssa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, joka menee kyllä huomattavasti pidemmälle kuin mikä minun roolini on. Mutta voin sanoa kyllä sen, että me käsittelemme kansainvälisiä kauppamääräyksiä hyvin paljon – ja yksi Montrealin pöytäkirjan ja kaikkien kemikaalien haaste on myös laiton kemikaalikauppa. Osapuolet ovat vakuuttaneet, että Montrealin eh, pöytäkirjan alaisuudessa kemikaalikauppaa valvotaan. Sitten vielä viimeinen kysymys siitä, miten tiedeyhteisön tarjoama tieto globaalilla tasolla inspiroi toimintaa ilmastosopimuksen puitteissa. Niin kuin sanoin, meillä on tieteellinen arviointipaneeli Montrealin pöytäkirjan puitteissa. Siinä on mukana lukuisia tiedemiehiä kaikkialta maailmasta. Sillä on NASAn, on Cambridgein sekä vielä Afrikan edustajina neljä yhteispuheenjohtajaa. He tuottavat eh, meille neljän vuoden välein äm, eh, tietoa, arvioita juuri Otsoni eh, kerroksen tilanteesta, kutistuuko aukko, kasvaako se ja niin edelleen. Ja tämä erityinen yhteys Otsonin ja ilmaston välillä on ollut hyvin tärkeä signaali. Itse asiassa Montrealin pöytäkirjaneuvottelut alun alkaenhan käynnistyivät siksi, että äm, tiedemiehet totesivat, että otsonikerrostaa tuhoavien aineiden korvaaminen muilla on välttämätöntä jotta ei enempää tuhoa voi syntyä. Toivon nyt vastanneeni näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitän todella tilaisuudesta tulla vierailemaan Euroopan parlamentissa. Kiitos. Kiitoksia paljon vastauksistanne. Ja luulisin, että ennen kuin päätämme tämän asiakohdan, pyytäisin vielä Euroopan komissiota, joka on myös läsnä ilmaisemaan omat reaktionsa. Mutta haluaisin kysyä myös, miksi Euroopan unionin ehdotus protokollan, Montrealin pöytäkirjaa koskien on vähemmän kunnianhimoinen kuin tuo fluorikaasuehdotus. Haluaisimme kuulla myöskin komission näkemyksen tästä. Olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Bas Eichhoutille hyvin asian kuuluvasta kysymystä, Hän on tietysti f ekspertti suorastaan, mutta haluaisin myös diplomaattisesti tai kiittää tuosta diplomaattisesta vastauksesta, jonka pääsihteeri antoi Montrealin pöytäkirjaa koskien. Täytyy palata nyt kymmenen vuotta taaksepäin vuoteen 2007, kun puhuttiin HCFC kaasuista luopumisesta. Täällä Euroopassahan sovittiin periaatteessa niin, että kehittyvien maiden pitäisi vähentää näiden kaasujen käyttöä vuoteen 2020 mennessä ja sitten kehi- kehittyneet maat vuoteen 35 mennessä. Ja eurooppalaiset ottivat tämän hyvin vakavasti ja vähensivät niiden käyttöä vuoteen 2010 mennessä. Ja se tarkoittaa sitä, että me olemme pitkän matkaa edellä USAta, Kanadaa, Australiaa ja niin edespäin. Ja mitä me teemme tällä hetkellä on se, että etsimme vaihtoehtoja ja, vähe- ja, ja otamme käyttöön sen sijaan ho- äh, muita vaihtoehtoja. Ja sen takia päätimme todellakin tehdä hyvin kunnianhimoisen ehdotuksen, joka sitten hyväksyttiin. Mutta muu kehittynyt maailma ei ollut eikä ole tässä pisteessä vielä ja sen takia me laadimme sitten oman ehdotuksemme ja sen päätavoitteena oli purkaa tuo neuvottelulukko, ihan niin kuin tuossa edellä puhuttiin, esittämällä pöytään jotakin erilaista, jonka sekä kehittyvät että kehittyneet maat voisivat hyväksyä. Ja tämä saattaisi näyttää ehkä vähemmän kunnianhimoiselta ensikatsomalta. Ja kuten pääsihteeri edellä totesi, tämä on asia, jota kehitellään eteenpäin neuvotteluprosessin aikana. On aivan selvää, että kehittyvät maat haluavat ajaa kehittyneet maat nurkkaan ikään kuin tämä on ikään kuin F-kaasuasetuksen tausta tai sen, sen peräseen, joka tulee jossain vaiheessa vastaan. Mutta tässä on oikeastaan kyseessä tällainen taktinen kuvio Kiitoksia. Baas ei tietenkään ole kovin tyytyväinen tästä, mutta... Explain the tactics differently because we already have an... Mä voin selittää myös ehdosti. Meillä on jo kokemusta siitä, milloin EUn ja muiden maiden välillä liian suuri kuilu komission ehdotuksesta voitaisiin odottaa, että he eivät ehdota uutta tällaista kuilua EUn ja muiden kehittyneiden maiden välillä, joten ensimmäisen argumentin kääntäisin ympärilleen. Sen toinen argumentti taktiikasta, niin loppujen lopuksi saavuttaa kyllä kompromissin, mutta ei mielestäni ei ole fiksua alkaa ehdotusta jo kompromissilla ennen kuin siihen on päästykään, mutta ok. Onko se tämä on oma tärkeä kysymyksensä? We can close. No niin, luulenpa, että nyt voidaan päättää tämä asiakohta. Ja kiitämme vierastamme tästä mahdollisuudesta saada keskustella kanssanne tästä tärkeästä COP21-kokouksen sisällöstä. Ja kiitos vielä kerran, että tulitte paikalle. Nyt jatkamme sitten kokoustamme seuraavan asiakohdan parissa, joka siis lisättiin sinne tänään. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä aihe koska olemme nähneet sanomalehtien etusivuilla paljonkin keskustelua tästä aiheesta. Tässä käydään ajatusten vaihtoa komission kanssa Volkswagen-kysymyksestä. Kuten tiedätte, kyseessä on tärkeä aihe, koska tähän aamuun mennessä olemme äänestäneet muutoksesta, joka koskee autojen päästövähennyksiä, mutta ja olemme pyytäneen, pyytäneet päätöslauselmassamme, josta äänestimme tänään, sen tarkistuksessa seitsemän, sitä, että pitäisi puuttua enemmän todellisiin äh, ajon aiheuttamiin päästöihin, siihen todelliseen teemaan. Tiedämme, että komissio tekee tämän parissa työtä, mutta tiedämme myöskin, minkä, minkälaisesta skandaalista on kysymys. Edessämme on nyt kohdattavana tiettyjä äh, ongelmia ja vastalauseita, jotka kaikuvat USAn suunnasta, mutta me haluamme tietää, mikä on tilanne myöskin täällä EU:ssa. Ja haluamme tietää, onko samanlainen ongelma nähtävissä täälläkin lähitulevaisuudessa. Eli jos meillä on vain yksi valmistaja tai useampi valmistaja, täälläkin, jonka eteen voi tulla samankaltainen ongelma. Ja sen takia mielestäni on tärkeää käydä tämä ajatusten vaihto komission kanssa. Ja pyydän nyt anteeksi komissiolta sitä, että kutsuttiin tänne näin lyhyellä varoitusajalla, koska vasta eilen päätimme tämän ajatusten vaihdon järjestämisestä. Ja varmasti monet kollegat esittävät täällä paljon kysymyksiä, mutta annan nyt ensimmäiseksi puheenvuoron rova tai neiti Joanna Shiskopskalle kasvuasioista vastaavan pääosaston edustajana ja hän voi esitellä komission näkökulman asian ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun. Joten komission edustaja, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Kiitos kutsusta. Ymmärrämme oikein hyvin, miksi Euroopan parlamentti on kiinnostunut tästä tapauksesta. Mielellämme esittelemme teille asiaintilan sellaisena kuin se nyt on, mitä me olemme tehneet tähän mennessä, minkälaisena näemme tämän ongelman ja mitä aiomme tehdä lähipäivinä ja viikkoina. Ensinnäkin voin vakuuttaa teille, että komissio on äärimmäisen huolissaan siitä, mitä on tapahtunut, ja otamme tämän asian erittäin vakavasti. Aiomme todella tonkia sen pohjamutiaan myöten. Ensin meidän täytyy ymmärtää, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja miten. Tähän mennessä olemme välittömästi ottaneet yhteyttä Yhdysvaltain viranomaisiin, eli Yhdysvaltain ympäristöviranomainen EPA sekä Kalifornian taho ymmärtääksemme, mm, mitä on tapahtunut mm, ja mihin toimiin he aikovat ryhtyä seuraavaksi. Samoin olemme olleet yhteydessä Volkswageniin sekä Saksan viranomaisiin. Volkswagen toteuttaa tällä hetkellä sisäisen riippumattoman tutkimuksen Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että olemme yhtäältä sopineet Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, mutta myös äh, Volkswagenin kanssa sekä äh, Saksan ympäristöviranomaisen kanssa, että tapaamme lähipäivinä ja äh, kuulemme sitten Volkswagenilta heidän tutkimuksensa tuloksista ihan lähipäivinä todella. Ymmärrätte, että mm, nyt ollaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Varmaan on hiukan liian varhaista sanoa tänään, että koskeeko tämä ongelma Volkswagenin ajoneuvoja Euroopassa ja eh, täytyykö toimia markkinatarkkailutoimien pohjalta myös täällä. Mutta lähipäivinä meillä on parempi eh, käsitys tilanteesta ja tämä todella johtuu siitä, että me nyt odotamme tietoa niiltä, joita asia suoranaisesti koskee. Ehkä voin nyt kuitenkin kertoa, että missä puitteissa tällä hetkellä toimimme ja mitä tässä täytyy katsoa. Ensinnäkin meillä on tietenkin tietyt toimintarajat, jotka säännöt meille asettavat. Tieten, nyt puhutaan eri päästöistä, D-typpidioksidista ja itse asiassa viime kuussa meillä on tullut uusia päästörajoituksia eh, liittyen eh, ajoneuvopäästöihin. Me emme ole huolissamme siitä, etteivätkö päästörajoituksemme olisi tarpeeksi tiukkoja. Meidän eh, järjestelmämme toimii. Ja sitten tietenkin lupamenettely. Autojen täytyy täyttää myös päästörajoitteet päästäkseen markkinoille. Nämä rajoitteet on harmonisoitu koko Euroopan unionin alueella ja jäsenvaltiot toteuttavat sitten valvonnan ja tarkastukset. Viittaan siihen, mitä puheenjohtaja sanoitte alkupuheenvuorossanne, nämä testit. Komissio on jo jonkin aikaa tietäen, että laboratoriotestit eivät heijastele todellisia ajoneuvojen päästöjä liikenteessä, niin mehän olemme itse asiassa valmistelemassa toista pakettia. Ehm, tässä on vielä tiettyjä laillisia vaatimuksia täytettävänä. Ja näin voimme varmistaa sen, että autot, jotka tulevat liikenteeseen, että niiden päästörajoitukset eh, kunnioittavat, tai niiden päästöt kunnioittavat lainsäädännön päästörajoituksia. Eli me teemme tätä työtä. Ja lopuksi, mitä markkinavalvontaan tulee, mainitsin, että tämä järjestelmä on keskitetty ja jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tyyppihyväksyntä tapahtuu EU-määräysten pohjalta ja jos epäsäännönmukaisuuksia löytyy, niin jäsenvaltioiden viranomaisten täytyy vetää viime kädessä sitten nämä autot markkinoilta. Ja me olemme katsoneet, että ehkä tarvitaan vielä lisää hienosääntöä tämän meidän markkinavalvontamekanismimme ähm, suhteen. Tämä on tilanne nyt ja tärkeä asia tässä on myös se, että osa jäsenvaltioista ovat jo käynnistäneet omat tutkimukset, nimittäin Saksa, Ranska ja Italia. Me teemme näiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä ja tarjoamme niille foorumin ensinnäkin, että kuulemme, mitä näissä eri tilanteissa on tapahtunut ja sitten tietenkin tietojen vaihto, sen on toimittava. Lähipäivinä aiomme myös järjestää kokouksen tyyppihyväksyntä viranomaisten kanssa ja välillä Euroopan unionissa kuullaksemme niiltä, miten, tämä, miten nämä prosessit toteutetaan ja nähdäksemme, tuleeko tyyppihyväksyntäjärjestelmään mahdollisesti tehdä tiettyjä muutoksia. Tässä mennään tänään lainsäädännön osalta ja sen osalta, mitä me komissiossa aiomme lähipäivinä ja viikkoina tehdä. Ja tietenkin mielelläni vastaan kysymyksiinne ja voin myös vielä syväluotaavammin tätä ongelmaa teille kuvailla, jos niin toivotte. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Olen varma, että teille on luvassa paljon kysymyksiä, koska puhujalista on pitkä. Aloitetaan Peter Liisestä. Kiitos. Kiitos Giovanni, kiitos puheenjohtaja siitä, että valiokunta on reagoinut tähän asiaan nopeasti. Haluan myös kiittää, että komissio toimi joustavasti, oli valmis tulemaan tänään paikalle. Meillä on ongelma. Kyse on kansan terveydestä, ihmisten terveydestä. Emme me ole näitä päästörajoituksia keksineet ilkeyttämme vain siksi, että nämä aineet ovat vaarallisia Meillä on äh, ilmanlaatudirektiivi ja jos äh, päästöt ovat ähm, liian korkealla tasolla, meidän on tehtävä kaikkemme, jotta ilmanlaatu paranee. Jos äh, päästöjä on enemmän kuin mitä voimme hyväksyä, niin tämä ei ole mikään optinen ongelma, vaan tämä on todella ongelma ihmisille kaduilla ja kunnillemme. Mitä tähän Volkswagen-kysymykseen tulee, äh, se on konsernina joutunut suureen, suureen kriisiin eivätkä ne, jotka tämän ongelman ovat äh, nostaneet esiin ja kissan pöydälle, ne eivät ole tämä ongelma, vaan ne, jotka tämän äh, manipulaation vääristelyn ovat toteuttaneet, ovat tämä ongelma. Nyt kysyn, Onko tämä vain Volkswagenin ongelma? Joitain kuukausia sitten hän kuulimme eräältä järjestöltä, nimittäin ähm, Saksan ähm, ympäristöapujärjestöltä Umwelthilfe. Kuulimme, että äh, Yhdysvaltain äh, määräykset ovat äh, tiukemmat ja meidän täytyy epäillä, että Euroopassa vääristelyä ja manipulointia tapahtuu, mutta me emme vain sitä huomaa ja löydä yhdysvaltalaiset nyt löysivät. Voiko olla niin, että muutkin ovat vääristelleet päästötietoja, eivät ehkä tässä mittakaavassa, mutta kuitenkin. Ja mitä voimme tehdä? Lisäksi haluan vaatia komissiota Ajattelen kaikkia näitä kysymyksiä. Tietenkin NOx, siis tämänhetkinen skandaali, mutta meillä on myös hiilidioksidipäästöjen suhteen ongelmia ja myös ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen suhteen ongelmia, luvataan tiettyä kulutusta, mutta kaikki autoilijathan tietävät, että kulutus on aina korkeampaa kuin mitä autonvalmistajat lupaavat. Eli meidän täytyy olla todella myös polttoaineen kulutuksen sekä hiilidioksidipäästöjen suhteen varpaillamme. Kiitos. Matias Kiitoksia sitten, Matias. Ja. Kiitos kiitos siitä, että komissio on tullut vieraksemme. Mehän viime viikolla vai toissa viikolla, kun se oli, kävimme keskustelua mietinnöstä, mm, josta tänään toimittiin äänestys. Sanoisin sen vielä kerran. Missään muualla ei valehdella ja vääristellä niin paljon kuin päästötesteissä. Kysyn komissiolta, että oletteko te tutkineet ajoneuvoja, miten tarkastukset on toteutettu, Onko näitä ajoneuvoja ajettu ainoastaan testikeskuksissa vai myös oikeassa liikenteessä? Minkälaisia testejä olette toteuttaneet ja missä ja milloin? Kertokaa, jos ette ole toteuttaneet testejä, niin miksette? Mitä sitten tulee laajempaan sykliin, ehkä voitte kertoa meille myös sitten vielä, että milloin saamme jotain konkreettista tietoa Nämä ovat minun kysymykseni. Peter Liise jo sanoi, että ei tämä ole mikään herrasmiesrikos, ei suinkaan. Euro viidestä, euro kuudesta lähtien, joiden esittelijä olin, vaadin tiukkoja pakokaasupäästöjä, päästörajoituksia, niin useimmat vesitettiin minun vaatimuksistani prosessin mittaan. Mutta nämä huhut, joita nyt on kuultu myös muilta viranomaisilta, huhut ovat aina olleet Eh, ilmassa viimeisten kymmenen vuoden ajan. Joten kuulisin nyt mielelläni komissiolta, mitä komissio on tehnyt näitä huhuja kuullessaan, kuka on testannut, kuka on vastuussa Euroopan komissiossa, koska komissio on sopimusten eh, valvoja ja komission täytyy huolehtia siitä, että päästörajoituksia muun muassa kunnioitetaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten Gedling. Oh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti me tästä juuri hiljan keskustelimme valiokunnassa. Olemme myös äänestäneet ilmanlaatu lainsäädännöstä hiljattain, joten kaikki jonkin verran tästä tietävät. Mutta mitä tässä tulee selvästi esiin, toivottavasti kaikki tämän ymmärtävät, että meillä on nyt ihan erilainen prosessi EU-ssa kuin mitä USAssa on meneillään. Joten kun herra Gutterson kertoi, minkälaisia testejä on tehty, vastaus varmasti kuuluu, että ei ole mitään eurooppalaista pakkoa testata, koska meillä on tyyppihyväksyntäprosessi käytössä. Ei ole mikään yllätys kenellekään, tai ei pitäisi olla, että tämä tyyppihyväksyntäprosessi ei saa aikaan tuloksia, äh, jotka ovat vaatimusten mukaisia, koska tämän olen tietäneet jo euro neljän yhteydessä jopa komission omat luvut osoittavat, että näitä tuloksia ei saada, joten ei tässä nyt mikään suuri hämmästyneisyys pitäisi olla, varsinkin jotka ovat asian parissa olleet tekeillä, ovat tietäneet tämän jo jonkin aikaa. Minä ja varjoista olemme keskustelleet asiasta yksityiskohtaisemmin ja äh, tästä asiasta on mietinnön muassa äänestetty, ja ellei komissio sitten anna uutta tarkkaa tällaista kovasta ajo-olosuhteista ehdotamme, että he sitten siirtyvät tällaiseen USA-laiseen seurantajärjestelmään. Se on tämän valiokunnan virallinen kanta äänestyksen perusteella, joten minä haluaisin kysyä komissiolta, tunnustavatko he nyt, että tyyppihyväksyntäprosessi on puutteellinen. On ollut vuosia aikaa korjata tämä, mutta tätä ei ole tehty. Komissio on tähän pystynyt. En nyt tarkoita tätä mitenkään henkilökohtaisesti teille koska hän on aika uusi tässä tehtävässä ja mielestäni äh, on henkilökohtaisesti pannut vähän vauhtia tähän prosessiin, mutta kuitenkin sopiiko tämä tähän tarkoituksen ollenkaan tämä järjestelmä vai ollaanko tulossa siihen pisteeseen, tähän, mm, ymmärtää tämän nyt aika nopeasti, koska teollisuus on hidastellut tässä ja toivomme etenevämme, mutta tyydymmekö nyt tällaiseen tyyppihyväksyntämenettelyyn ollenkaan? Haluaisin kuulla, mitä olette tästä mieltä. Ja haluaisin vielä ottaa yhden asian esille. Tämä ei koske vain dieselautoja. Dieselauton kohdalla tietysti tämä on paljon suurempaa, mutta bensiinikäyttöiset moottoritkin voisivat parantaa kulutusta, jos meillä olisi tällainen seurantajärjestelmä olemassa ja ne pitäisi ottaa myös huomioon, eikä vain syyttää yhtä ajoneuvotyyppiä. Kiitos paljon ja sitten sitten edustaja ja Jäätteenmäki. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia nopeasta toiminnasta, että tämä on täällä meidän listallamme ja myös sitten, että komissio on täällä paikalla tämä volkswagenin päästöhuijaustapauksen tulkinta on luonnollisesti vasta aivan alkutekijöissä mutta kyllä se herättää ajatuksia ja herättää meidät suhtautumaan entistäkin vakavammin sekä päästönormitukseen että sitten tähän päästöjen valvontaan. Ja päästönormien ja todellisuuden välillä on syvä kuilu ja sen kuilun ylittämiseen tarvitaan luottamusta eri osapuolten kesken ja tarvitaan toimenpiteitä. voin yhtyä paljolti näihin edellä käytyihin puheenvuoroihin joita täällä on esitetty ja on erittäin valitettavaa että kun me olemme täällä juuri jokin aika sitten äänestäneet nykyistä uskottavampien ja todellisiin ajosuoritteisiin perustuvien testien käyttöönoton puolesta niin nyt tulee sitten ilmi tällaista ja parlamentin ja myös komission pitää pitää huolta siitä että tämä asia selvitetään perusteellisesti ja, ja sivuilleen katsomatta. Ilmanlaatu kuuluu, hyvä ilmanlaatu kuuluu jokaiselle ja että pystytään tekemään ympäristötietoisia valintoja tarvitaan faktoja mutta tarvitaan sitten valvontaa myös että nämä markkinapuheet pitävät paikkansa sitten asia joka täällä ei vielä ole ollut esillä niin minusta tämä tuo myös sitten oman mausteensa myös näihin TTIP neuvotteluihin. Minä ainakin myönnän, että mm, aikaisemmin ajattelin, että on erittäin hyvä asia, että on vain yksi valvonta joko täällä Euroopassa tai sitten Yhdysvalloissa. Ja me olemme täällä vähän aliarvioineet tätä, että, tätä USAn äh, valvontasysteemiä. Nyt minusta tuntuu, että on kyllä tarpeen, että on kaksi valvontasysteemiä, koska eurooppalaiset puolustavat äh, omaa teollisuuttaan siitä riippumatta, vaikka se sitten äh, tuhoaa luontoa ja ehkä sitten yhdysvalloissa voi olla sama en osaa siihen sanoa siellä ei ole tällaista tapahtunut mutta varmaan tämä vaikuttaa ttip neuvotteluihin myös ja minusta tämä pitää katsoa sielläkin mutta odotan että tämä asia selvitetään juurta jaksain ja, ja tarpeelliset toimenpiteet sitten tehdään ja myös niin että katsotaan tulevaan että näin ei pääse enää tapahtumaan. kiitos. Thank you very much. Now Miss Kilonen. Arvoisa puheenjohtaja, on tärkeää, että tämä asia on otettu nyt nopeasti käsittelyyn ja esille ja selvitetään kaikki mahdolliset asiaan liittyvät kysymykset. Lähtökohtaisesti en usko, että Volkswagen on tämän asian kanssa yksin. Muut toimijat lähtökohtaisesti on varmasti tutkittava ja selvitettävä samalla tavalla. siinä missä me rakastamme syyllisten etsimistä ja käytämme siihen valtavasti aikaa niin meillä on tällä kertaa erityisen iso tarve löytää myös ratkaisut ja ratkaisut siihen miten me palautamme myös kuluttajien luottamuksen koko tähän päästökysymykseen ajoneuvojen tutkimiseen ja, selvittämiseen ja myös siihen liittyvään hinnoitteluun ja millä tavalla markkinoidaan ihmisille lainausmerkeissä ympäristöystävällisiä ajoneuvoja. Mielestäni ollaan todella ison huijauksen äärellä, joka haastaa koko eurooppalaisen päätöksentekojärjestelmän, varsinkin kansalaisten ja, ja koko ympäristön edessä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Ousling. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Dass... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän siitä, että otitte asiaa esityslistalle. kun ajatellaan tämän petoksen äh, ulottuvuutta, kuka olisi arvannut, että tällaisiin äh, ulottuvuuksiin mennään? Siis järjestelmällinen petos jos rehellisiä ollaan, täytyy kuitenkin todeta, että no niin, se, että kuluttajatestit eivät pidä paikkaansa tai että päästörajoituksia ei kunnioiteta, eihän se nyt mitään uutta ole. Kyllä me tämän olemme tienneet vaikka kuinka pitkään. Eihän tässä tarvitse muuta kuin katsoa testituloksia, jotka tulevat joko laboratoriosta tai sitten käytännön liikenteestä. Oikean liikenteen päästöt ovat 15 prosenttia korkeampia kuin laboratoritestien päästöt. Tämän ovat ympäristöjärjestöt meille kertoneet jo ajat sitten. Ja se, että Yhdysvallat on nyt sitten tehnyt tutkimuksen, että päästöt ovat 22-kertaiset verrattuna väitettyyn, niin en usko ollenkaan, että tämä koskee vain Volkswagenia. Minä luulen, että todellisuus on ihan toisen näköinen kuin mitä laboratoriotestit väittävät. Siksi ensimmäinen vaatimuksemme on se, että koko testijärjestelmä täytyy käydä läpi. Eihän tämä tällaisenaan voi toimia. Meidän täytyy tehdä käytännön testejä. Ja kyllä varmaan täytyy olla niin, että Eurooppa lähtee tässä sitten ensisijaisesti toimimaan, kun ajatellaan ylipäätään pakokaasupäästöjä. Ei kyse ole yksinomaan suuren saksalaisyrityksen uskottavuudesta. Kyllä äh, kyse on koko Euroopan ympäristöpolitiikan ja sen täytäntöönpanon äh, uskottavuudesta samaan aikaan. Ja jos nyt äh, katsotaan typpi, oks, typpi oksidipäästöjä kaupungeissa, niin <laughs> emme me voi kaupunkejamme vaatia äh, kunnioittamaan rajoja, jos ei liikennekään äh, niitä kunnioita, varsinkin kun päästöistä neljännes tulee liikenteestä. Ja kyllä täällä Euroopassa meidän täytyy tietenkin ajaa ympäristöpolitiikkaa äh, ja rehellisesti. Tämä on valtava skandaali, paitsi Amerikassa, tämä on koko autoteollisuuden skandaali, ja niin kuin täällä todettiin, tämä ei hyvänen aikaisempaa ole mikään herrasmiesrikos, ei toden totta ole. Thank you very much. And now... Ja sitten edustaja Kostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ihan totta. Tärkeää, että tämä keskustelu voidaan käydä jo tänä aamuna ja kiitän Euroopan komissiota läsnäolosta, koska mehän olemme nyt todella järkyttyneitä tästä petoksesta. On kyse sitten Volkswagenista tai muista. Sehän sitten saadaan jatkossa tietää toivottavasti mahdollisimman nopeasti Tämä on nyt iso ongelma, koska toisaalta meillä on lainsäädäntöä, joka on täsmällistä, tehokasta. Me olemme siitä keskustelleet, muut ovat siitä jo tänään puhuneet. Ja ikävä kyllä sitten huomataankin, että meillä on tällainen testausongelma. Nämä testit niitä pitää ehdottomasti vahvistaa ja ottaa, käsitellä homologointi yhdenmukaistamiskysymyksiä. Todellisia ajo-olosuhteita pitää varmistaa, ryhtyä nopeasti uudistuksiin ja saada aikaan maailmanlaajuiset harmonisoidut testit eh, henkilöautoille. Ja sitten komissio puhui näistä testeistä, jotka testaavat todellisia ajoolosuhteita. Tämän lisäksi mehän täällä äänestämme läpi lainsäädäntöehdotuksia, eikä kaikkea voida aina ennakoida, koska aina voi huomata, että lainsäädäntö voidaan kiertää, koska tässähän on kyse nyt selvästi petoksesta, koska on asetettu ohjelmistoja ajoneuvoihin, jotta tämä petos onnistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt menetetään luottamus ja kuitenkin Euroopan autoteollisuus on teollisuudenala, joka tähän mennessä ainakin on ollut tärkeässä maailmanlaajuisessa roolissa. Siis luottamuksen menetys ja tämä kaatuu koko teollisuuden päälle, ei ole kyse vain autoteollisuudesta, vaan koko Euroopan teollisuudesta. Ja tämä huolestuttaa minua valtavasti, koska me emme voi puolustaa kasvua, me emme voi puolustaa taloudellista kehitystä, me emme voi puolustaa kaikkea tätä ilman, että tuemme teollisuuttamme. Ja jos meidän teollisuutemme, siis kaikkein tärkeimmät ja vahvimmat tahot, sallivat itselleen tällainen tyyppisen petollisen toimintaan, miten me voimme sitten kansainvälisellä tasolla puolustaa omaa tuotantoamme ja teollisuutta? tulevaisuuttamme, joten vetoan komission. Mahdollisimman nopeasti teidän täytyy saada aikaan avoimuutta näistä asioista, koska luottamus syntyy vain avoimuuden pohjalta. Ja minä vetoan auton valmistajiin, kenestä tahansa on kyse, että pelaavat nyt tätä peliä säännöillä, koska kyseessä ovat miljoonat työpaikat ja valtavan suuri osuus taloudesta liittyy tähän, joten vetoan kaikkiin. Komission pitää tehdä omat tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti, mutta teollisuuden täytyy osoittaa, että toimivat avoimesti, jotta voidaan palauttaa uudelleen luottamus asioihin, koska TTIP-neuvotteluissa, kun sanon tätä, me aina puolustamme ympäristöstandardejamme, normejamme, emmekä me luovukaan niistä. Miten te sitten luulette, että me voimme uskottavalla tavalla neuvotella USA kanssa, kun tämän tyyppisiä juttuja tulee esiin, joten tämä minua tässä huolestuttaa ihan valtavasti, koska meidän täytyy pystyä palauttamaan luottamus teollisuuteemme ja autoteollisuudella on tässä tärkeät kortit käsissään. Thank you very much and I'll down. Kiitoksia sitten I hope that the commission... Kiitoksia toivon, että komissio on samaa mieltä tämän valiokunnan närkästyksen kanssa ja painostaisi autoteollisuutta, koska 11 miljoonaa autoa, ajoneuvoa, Volkswagenin autoa saa aikaan miljoona tonnia lisää päästöjä ja se on valtava määrä. Ja monet täällä valiokunnassa, minä myös, ovat sitä mieltä, että kaikki toimialat pitää ottaa tähän talkooseen mukaan. Ja myöskin kovasti täällä on liehutettu lippua sen puolesta, että maatalouden pitää tulla mukaan. Myös muut toimialat ovat sitä jo tehneet. Eli tämä asetus, tai tämä asia, josta kuullaan tänään, on todellakin skandaali, koska se todellakin vesittää kaiken sen, mitä muut toimialat ovat tehneet ja myöskin autoteollisuus, jotta löydettäisiin yhteinen ratkaisu. Mutta nyt haluaisin kuulla komissiolta, niin kuin muutkin, että miten voimme varmistaa, että auton valmistajat täällä Euroopassa eivät lähde mukaan samanlaiseen vääristelevään ja petolliseen käytäntöön. Tämä on kiireellinen asia, sitä täytyy tarkastella, kuten Görling totesi tuossa aikaisemmin, siltä kannalta, että testimenettelyjä tiukennetaan täällä Euroopassa, koska ymmärrän, että USAssa testaukset suoritetaan yksityisesti riippumattomasti, mutta me luotamme, että täällä se tehdään äh, auton valmistajien valmistuspaikalla itse. Ja sitten kolmanneksi, komission ei pitäisi puhua pelkästään näistä typenoksideista, vaan täytyisi todellakin tarkastella kaikkia mahdollisia automalleja, autotyyppejä, koska me emme missään nimessä voi sallia tällaisen skandaalin leviävän. Match. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Balas. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti tässä korostetaan kovasti tätä moraalista puolta tai ympäristö puolta sen suhteen, mitä USA on tapahtunut. Ottaisin esiin kuitenkin demokraattisen aspektin asiassa. En usko, että tänään täytyy vaatia, että autoteollisuus vain osoittaa avoimuutta ei, meidän pidä pyytää kysyä sillä mielipidettä. Tänään on tärkeää velvoittaa äh, Euroopan autoteollisuus osoittamaan täydellistä avoimuutta siitä seikasta, että on petoksia tehty tai sitten ei. Tästä pitää puhua suoraan. Komissiolle selvää toimivaltuutta lainsäädännön, kansalliseen lainsäädäntöön, mutta sillä on kuitenkin poliittisen aloitteen oikeus. Ja jos Komissio puhuu tiukkaa kieltä. Uskon, että kun ajatellaan äh, tätä skandaalisen laajuutta, se voisi toimia tehokkaasti ja vaikuttaa myös hallituksiin. Ja joskushan täytyy sitten vielä hiukan miettiä sitä, minkälainen vaikutusvalta autoteus on ollut täällä parlamentissa kun on laadittu lainsäädäntöä, koska nyt syntyy, ja toivottavasti emme saa selville mitään kovin ikävää. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Fjellner. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän myös komissiota. Autoteollisuus on äh, tavallaan hyvin poliittista teollisuutta. Se on kansallisen ylpeyden aihe monissa maissa ja minusta tuntuu, että Volkswagen on yksi kaikkein poliittisimpia autonvalmistajia ja ainakin viime aikoihin asti äh, hyvästä syystä ollut ylpeyden aihe. Monet ystävät ja kollegat täällä ovat äh, todenneet näistä, puhuneet näistä testeistä ja miten testit todella toimivat. Samalla kuitenkin kylän testissä voi huijata. No sen olemme tässä nyt havainneet ja ihan oikein komissio samalla äh, viittaa äh, markkinavalvontamekanismi. Sen on nyt tietenkin toimittava samanaikaisesti joka tapauksessa, mutta minä mietin, että voiko markkinavalvontamekanismiin luottaa semminkin, kun olemme päättäneet sen hajauttaa näin poliittisen ja arkaluontoisen teollisuuden alankin suhteen. Tietenkin on noloa, että amerikkalaiset nyt näpäyttivät meitä, osoittivat, että mm, meillä on ongelma. Ja nyt todella näyttää siltä, että jäsenvaltiot eivät ole tehtävänsä tas- tasolla, eivät tarkastele omien sankariensa toimintaa. Joten meidän täytyy kysyä itseltämme ja myös komissiolta, että kun jonkinnäköistä markkinavalvontaa ähm, mekanismia tarvitaan, niin voiko se olla kansallista? Voiko tällaiseen hajautettuun järjestelmään mitenkään pystyä luottamaan? Useimmat meistä olemme seuranneet EUn päästörajoituspolitiikkaa jo pitkään ja yksi ala, mm, josta meidän täytyisi ehkä kaikkien tai meitä täytyisi muistuttaa, ovat sanktiot. Me oletamme tietenkin, että yhtiöt kunnioittavat sääntöjä. No tämä illuusio meiltä nyt vietiin, eivät näytä kunnioittavan, mutta meillähän on sitten seuraamuksia käytettävissä. Voisiko komissio kertoa, että mitä seuraamuksia tästä voi... Mikä on pahin, kovin rangaistus, mikä meillä on käytettävissämme? Niiden rankaisemiseksi, jotka eivät kunnioita sääntöjämme. Onko meillä mitään sanktiomahdollisuutta? ja mikä olisi kaikkein kovin käytettävissä oleva sanktio. Sitten vielä lopuksi, että nyt ymmärtäisin, mm, paljonko komissiolla on tällä, vai, tällä hetkellä tietoa. Jos minä nyt menisin tuosta ovesta ulos ja lähtisin dieselautoostoksille, niin onko niin, että komissio ei pysty itse asiassa minulle vakuuttamaan, että Volkswagen, jota juuri nyt menen ostamaan, ei itse asiassa kunnioita päästörajoituksiamme. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Dortman. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Christopher eh, Fjellner tuossa veikin jo paljon sanoja suustani. Kun me puhumme nyt siitä, että eh, jos näitä autoja on myyty Yhdysvalloissa, niin oikeastaan keskustelua ei tarvita. Volkswagen on jo myöntänyt, että tämä ohjelmisto on ollut käytössä 11 miljoonassa ajoneuvossa, ja kun Yhdysvalloissa dieselautojen osuus on 2,7 prosenttia, ja Volkswagen on rakentanut 10 miljoonaa autoa, niin ei tässä tarvitse edes matemaatikko olla ymmärtääkseen, että tämä ohjelmisto on siis kaikissa dieselajoneuvoissa, joissa tällainen moottori on myös täällä Euroopan teillä ajavissa autoissa siis. Kun ajatellaan kulutusta, me kaikki tiedämme, että laboratorioolosuhteissa eh, tilanne on eh, eri kuin äh, tuolla liikenteessä ajaessa ja esimerkiksi laboratorioolosuhteissa polttoaineen kulutus on 10-15 prosenttia alhaisempaa kuin todellisuudessa. No nyt on sitten sellainen ohjelmisto, joka on itse asiassa äh, vähentänyt päästöt 40 äh, osaan. Ja nyt me mietimme sitten tässä koko keskustelussa. Tällä hetkellä hän äh, Volkswagenin äh, johtokunta keskustelee. Mutta entäpä sitten Saksan viranomaiset, Saksan viranomaiset, jotka eivät ole tätä havainneet äh, velvoitteestaan huolimatta. Ja nyt amerikkalaiset ovat todella lähteneet liikkeelle ja puhuvat jo rangaistuksesta. Ja siellä näitä autoja on pienen pieni määrä. Ja meillä Euroopassahan niitä, niitä on myyty miljoonia, kymmenen miljoonaa. Eh, emme me voi laskea edes rangaistussumman suuruutta, kun meillä ei mitään tällaista kai ole käytössä. Eikö tämä olisi komissiolle nyt hyvä tilaisuus, ja joskus tähän tarvitaan skandaaleja, muuttaa järjestelmämme aivan päälailleen. Tähän mennessä meillä on ollut hajautettu valvontajärjestelmä. Se ei selvästikään ole jäsenvaltioissa toiminut. Ja nyt sitten Ranska ja Italia haluavat ää, ää, tarkastaa saksalaiset autot. Voisin kyllä kuvitella, että Italiassa ja Ranskassa ehkä niinkään olla kiinnostuneita kansalaisten terveydestä, vaan ehkä pikemminkin Äh, kun katsotaan autoteollisuutta, äh, niin eiköhän pikemminkin ole kyse jostain muusta kuin kansanterveydestä, kun italialaiset ja ranskalaiset nyt ovat lähteneet äh, liikkeelle. Haluavat varmaan tästä ikävästä, ikävistä saksalaisista kilpailijoista eroon automarkkinoillaan. Nyt meillä on kriisi ja varmasti tämän kriisin täytyy nyt johtaa siihen, että komissio todella tarkastelee uudelleen muuttaa koko menettelyämme niin, että tästä hampattomasta tiikeristä päästään ja otetaan käyttöön eurooppalainen järjestelmä. Torvalds. Kiitos. Sitten edustaja Torvalds. <clears throat> Thank you, Chair. The... E- Kiitoksia puheenjohtaja. Helpoin ja ironisin keino uloskannasta on nimetä tämä auto Volkswageniksi, kun nyt tiedetään, mitä pilvestä löytyy. Viitaan saksan sanaan pilvi. Can In Finnish, if that's gonna help you. Voi kyllä jatkaa suomeksi, jos se tässä auttaisi. Mutta tärkeintä meille tällä hetkellä on katsoa nyt ihan itse peiliin, koska uskon, että on useitakin sellaisia tapauksia, joissa meillä on ollut tilaisuus tehdä sääntöjä vähän kovemmiksikin. Voin puhua itsestänikin. Teemmekö eh, Iluk-kysymyksessä, Ailuk-kysymyksessä, teemmekö silloin hyvää työtä? Ö, sormelosoittamisen sijaan, mikä aina on niin kivaa politiikassa, niin pitäisi joskus vähän miettiä täällä valikunnassa, miten voisimme näitä asioita paremmin hoitaa. Too much. And now... Kiitokset. Ja sitten McGuinness. Thank you, Chairman, and my... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset sinulle, että otit asian esityslistalle tänään. Minusta tuntuu, että monet toimialat ovat olleet täällä kuultavana skandaalin tiimolta esimerkiksi lääkennälliset laitteet. Eli tämä on todellakin kova paikka autoalalle ja tämä on aivan kertakaikkisen keskeinen ongelma ja tarvitaan täydellinen paljastus ja asian selvittely. Ja näyttää siltä, että JRC oli jo tietoinen tästä asiasta jonkin aikaa sitten ja on saattanut olla mukana USAssa suoritetun tutkimuksen edistämisessä West Virginia yliopiston teke, tekemässä tutkimuksessa ja 15 000 dollaria sen käytettiin ja niin tämä skandaali saatiin paljastettua. No minä olin huolestunut nyt tässä siitä, että siitä, että Volkswagenin pääjohtaja sanoo, että meillä meni nyt homma pieleen, mopo karkasi käsistä, mutta kysehän on siitä, että he petkuttivat kansalaisia. Tämä on kerta kaikki sen poikkeuksellinen pöyristyttävä tarina ja päivä päivältä se tulee pöyristyttävämmäksi. Ne, jotka ovat olleet teknisesti, teknisissä asioissa ja niissä keskusteluissa mukana, täytyy seurata tarkasti tätä keskustelua ja näitä uutisia. TTIPiin liittyen tässä olisi, olisi mahdollisuus nousta paljon, paljon USAn tasoa paremmalle tasolle, paremmalla tasolla ja, ja puhtaammalla tasolla ja niin edespäin. Ja nyt katsotaan sitten itseämme, niin näytetään aika rumalta. Eli täytyy hieman herätellä itseään. Kiitän komissiota alkuhuomautuksista, mutta me tarvitsemme vielä paljon enemmän, jotakin paljon enemmän, koska tässä tahallisesti yritettiin toimia petollisesti. Tämä on systemaattista kansalaisten petkuttamista USAssa ja tiedämme aivan hyvin, mitä maailmanlaajuisestikin tapahtuu. Dalli. Kiitoksia sitten edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissaaria komissiota tullut paikalle keskustelun tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä kansalaistemme kannalta näin lyhyellä varoitusajalla. Tietysti tässä puhutaan USA ja Volkswagenista, mutta tämä on kysymys, joka todellakin iskee syvältä. Ja tässä valiokunnassahan me olemme kyllä puhuneet, että tämä tyyppistä tapahtuu EU-ssa ja kysymys kuuluu, mitkä muut auton valmistajat ovat tällaisissa mukana, koska loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta. Ja kyllä, luottamus on tässä nyt saanut kolauksen. Oli hiukan huolestunut, kun komissio toteaa, että me puhumme vain typenoksideista. Miten voitte olla varmoja, ettei tässä, tämä koske myös hiilidioksidipäästöjä? Ja jos ke- neuvotellaan vain Volkswagenin ja USA-tahon kanssa, miten voi olla varma, että samantyyppisiä ajoneuvoja ei myydä myös EU-ssa ja meidän pitää eh, antaa selviä kysymyksiä ja vastauksia kansalaisille. No, kysehän on kansanterveydestä, heidän terveydestään, se on tässä vaarannettu. Ja totta, tarvitaan uutta, uusia tiukkoja ajolosuhdetestauksia, mutta kysymys vieläkin kuuluu, voivatko nämäkin testit taata nämäkään taata sitä, etteivät autovoimista kierrä tätä järjestelmää ja anna saastuttavien autojen ajaa niin kuin ei mitään. Voiko komissio varmistaa, että että testit, joita tehdään todellisissa olosuhteissa, todellakin antavat oikeaa tietoa päästöistä. Ja jos ei näin ole, otetaanko huomioon vaihtoehtoisia testejä, koska loppujen lopuksi me tarvitsemme vedenpitäviä sääntöjä, koska Tästä tilanteesta olemme mahdollisuutena puhuneet jo pitkään ja meidän ensimmäisenä painopistealueena pitäisi olla kansan, kansalaistemme terveys, joten tarvitaan kunnollinen testausjärjestelmä mahdollisimman nopeasti, eikä tässä odotella ja antaa vielä muita tilaisuuksia muille autonvalmistajille, jotta voivat vesittää voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitokset. Ja sitten edustaja Reichhaut. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää Nilsiä. siitä, että äh, nosti tämän asian esiin. Useimmiten vihreitä syytellään naiveiksi, mutta nyt kun ystävät täällä ovat yllättyneet siitä, että että tällaista sattuu, niin mielestäni että sepä vasta naivia onkaan. Ehkäpä me vihreät olemmekin olleet niitä realisteja tässä koko matkan ajan. No, se on toinen juttu ehkä, mutta sanotaan, että olen nyt joka yllättynyt. No, mutta mukavaa, että nyt äh, kaikki ovat valmiit puhumaan tästä asiasta. Me nimittäin olemme useinkin tästä puhuneet, mutta eipä ollut sali kyllä yhtä täynnä kuin mitä se tässä ja nyt on. Eli selvästi tällaisia kriisejä tarvitaan ennen kuin äh, lähdetään toimimaan. Ja nyt Euroopan todella täytyy toimia jälleen. Yhdysvallat on nostanut kissan pöydälle ja kysyy meiltä Euroopassa, että no mitäs te teette? Me olemme tienneet jo vuodesta 2007, ja tämä on ihan asetustekstissä, että testejä tulee päivittää. Ja komissio on sanonut, että juu, juu, on kyllä työn alla. Nyt on vuosi 2015. Jos kansalaiset kysyvät, miksi Eurooppa on niin hidas, niin minä en osaa rees sanottuna kansalaisille vastata. Ja olen kyllä häpeissäni, että sanon edelleen, että me, juu, on, on työn alla, on työn alla, juu. Siis äh, kun ajatellaan näitä uusia testejä, puhetta siitä, että tehdään uusia testejä, niin aika paljon mm, kyllä Eh, autoteollisuus on saanut eh, tehdä ehdotuksia näiden eh, testien suhteen ja nyt sanovat, että voi voi, kun on niin kauhean vaikea päästä näihin tavoitteisiin nytkin, jos teillä on uusia testejä, niin sitten meidän on vielä vaikeampi päästä tavoitteisiin, päästä tavoitteisiin. Ei kai meidän nyt autoteollisuutta täydy kuunnella, älkäämme kuunnelko heitä, varmistakaa nyt vaan sen, että otetaan käyttöön välittömästi rehelliset, kunnolliset testit kuulematta autoteollisuutta näiden testien suhteen. Kyllä nyt jotain uskottavuutta tarvittaisiin EUn lainsäädäntöönkin. Siis vuoden 2007 asetuksessa on eh, kielletty, että tällaisten ohjelmistojen, eh, tai tällaisten ohjelmistojen käyttö on kielletty aivan ilmeisesti Euroopan unionin Äh, lainsäädäntöä näin autoteollisuus rikkoo. Joten älkää nyt käynnistäkö mitään vuosikausien tutkimusta ennen kuin äh, EU äh, voi asiassa toimia toimikaa nyt. No tietenkin tiedämme, että tämä on kansallinen päätös sitten sallia auto liikenteeseen, mutta tietenkin te voitte kysyä jäsenvaltiolta, että miksi lakia ei kunnioiteta. Ja toden totta, artiklassa 5 todetaan, että tämä on kiellettyä. Tehkää jotain. Ja viimeinen kysymys. Kyse on ohjelmistosta, softasta. Ja me tiedämme, <laughs> siis jotta typpioksidipäästöt saadaan vähennettyä, niin ähm, sinne ruiskutetaan äh, sinne järjestelmään ureaa. Eh, ja kyllä tämän ohjelmiston voi laittaa pois päältä, ja varmistaa näin sen, että tällaista ei enää tehdä. Ei se mitään rakettitiedettä ole tämän ohjelmiston poistaminen käytöstä. Kaikki tietävät, että testit, eh, euro eh, kuuden määräysten ja todellisten päästöjen välillä on merkittävä kuilu. Tämä koskee kaikkia autovalmistajia minä olen nähnyt monia testejä tähän mennessä ja Volkswagen ei edes ollut pahin roisto. Ero ei ollut edes suurin, joten tällaisen ohjelmiston käyttäminen on kiellettyä ja täytyy huolehtia siitä, että nämä ohjelmistot autoissa muutetaan. Sen voi tehdä välittömästi. Ja sitten kansalaisille voi kertoa, että kerrankin EU toimi nopeasti. Oi, että se olisi kivaa. Thank you very much. And now, Kiitos paljon ja sitten edustaja Evi. Kiitoksia. Niin, mitä tässä nyt sanoisi? Toivottavasti minäkin toivon, että komissio ilmaisisi kantansa ja närkästyksensä, jotka täälläkin valikunnassa monet ovat jonka täälläkin valiokunnassa monet ovat ilmaisseet. Kansalaiset täällä Euroopassa pyytävät meitä, että tämä viesti ilmaistaisiin suureen ääneen ja selvästi. Tämä on Tämä tapahtunut on todistus siitä, että valitettavasti silloin kun yritetään säännellä täällä Euroopassa, niin siinä on vielä paljon puutteita, erityisesti mitä tulee ympäristöpolitiikkaan, joka jää aina muiden politiikan alojen varjoon. Joten on perustavanlaatuisen tärkeää, että annetaan nyt jämäkä vastaus niille henkilöille, jotka meiltä sitä pyytävät, eli järjestetään tutkinta asianmukaisesti selvitetään, mikä on tämänhetkinen tilanne. Mehän tiedämme jo niiden tietojen perusteella, mikä meillä on käy, mitkä on käytettävissä ja niiden arvioiden perusteella, jotka Outlook on meille toimittanut. Puhutaan 50 tuhannesta ennenaikaisesta kuolemasta nimenomaan nimenomaan kaupunkialueilla ylimääräisistä päästöistä. Ja tämä on valtava kuluerä myös. Kuka nämä kulut maksaa? Ja näistä terveydenhuoltokuluista ja korvauksista, joita joudutaan eurooppalaisille maksamaan, jonkun täytyy kantaa myös vastuu. On selvää, että tilanne on äärimmäisen kiireellinen, jotta voidaan antaa asian kuuluvat vastaukset ja toimia. Ja minun mielestäni on aika käsittämätöntä, että esimerkiksi autosektori tekee tämmöistä viherpesua, kasvonpesu, kasvojen pesua ja soveltaa vihreää, vihertävää filosofiaa, jotta mukamasten autot autot päästävät vähemmän päästöjä niin, että sitten taas kuluttajat ostaisivat näitä autoja helpommin, kun samanaikaisesti oikeasti kyseessä on valtavan mittakaavan petos. Eli tilanne on todella, todella kiireellinen. Tämä tutkinta on käynnistettävä ja on varmistettava, että päästötestaukset suoritetaan siellä ajon aikana tien päällä eikä laboratorioissa niin kuin tähän mennessä, koska nythän tiedetään jo, että ne vääristävät tuo, tu, tuloksia. Tässä muutama viikko sitten täällä kokoussalissa puhuttiin tyyppitestauksista ja hiilidioksidi ja muista haitallisista päästöistä. Ja silloin jo annettiin, silloin annettiin valtava, valtava liikkumavara autosektorille. Ei ole mitään järkeä siinä, että tällaisia marginaaleja, joustomarginaaleja annetaan tälle teollisuusalalle. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että on oltava tiukempia ympäristönormien suhteen, koska muuten menetämme uskottavuutemme ja annamme valtavan huonon kuvan itsestämme koko maailmalle. Se, Kiitoksia sitten Rova Gardini. Si, grazie. Kiitoksia. Niin, minä ihan todella nopeasti ilmaisen kantani. On aivan selvää, että se mitä on tapahtunut on skandaali, joka on jättänyt meidät kaikki suu auki kauhistuksesta ja hämmästyksestä. Ja hämmästyttävää se on, että tämä skandaali on peräisin sellaisesta maailmanosasta, joka ei olisi ollut odotettavissa. Itse asiassa Saksan kollegat ovat todellakin kauhistuneet ensimmäisenä, koska Saksahan on aina ympäristöpolitiikkaa erittänyt, edistänyt voimaperäisesti ja intohimoisesti, ja tämä on tunnustettava. Minä katson kuitenkin, että kiitän myös ensinnäkin puheenjohtajaa tämän tilaisuuden pikaista järjestämisestä ja olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän ei pitäisi sekoittaa puuroja ja vellejä toisiinsa, koska siitä on sekasotkuna sitten vain yksi iso sekasoppa, sekasotku, koska täytyy selkeästi paikantaa, identifioida, kenestä on kulloinkin kysymys, koska tänä päivänä emme vielä tiedä tarkkaan, ketä nämä toimijat ovat ja mil, missä laajuudessa, millä alueella. Nyt tässä puhu, nyt luetaan lehdistöstä valtavia hypoteeseja ja arveluita ja kommentteja siitä, mitä mahdollisesti on tapahtunut, mutta meidän täytyy todentaa, onko näin todellakin tapahtunut. Onko jotakin, tämä jotakin, joka on tapahtunut pelkästään USAssa vai onko se levinnyt myös muihin maailman osiin? Onko Eli onko näitä autoja liikenteessä vain USAssa vai liikkuuko niitä myös Euroopan kaduilla? Tämä on sellainen kysymys, että kun tässä nyt on kuitenkin kyseessä mekanismi, jonka tarkoituksena tai laitteisto, jonka tarkoituksena on ollut muuttaa testaustuloksia, niin sitä ei pitäisi, pitäisi sekoittaa tarkoitukselliseen petokseen tai, tai tällaista tarkoituksellista petosta ei pitäisi sotkea taas ympäristöpoliittisiin lakeihin, mitä me täällä säädämme. Eli siinä kohtaa täytyisi keskustella valvonnasta, testauksesta, jotka pitäisi, joka pitäisi suorittaa kaikkialla maailmassa mahdollisimman hyvin. Ja sitten täytyy katsoa, että missä, missä päin maailmaa ne suoritetaan paremmin ja missä päin huonommin. Me emme pysty välttämättä estämään minkäänlaista petosta pelkästään sillä, että kiristämme sääntöjä, vaan meidän täytyy panna täytäntöön meidän sääntömme hyvin ja valvoa, että niitä myös pannaan täytäntöön. Jos ei näin toimita, niin silloin tilanteen parantamisesta päädymmekin siihen tilanteeseen, että tilanne huononee. Eli emme voi säätää lakeja sen perusteella, että nyt joku huijaus on tapahtunut, vaan kyseessä on yksinkertaisesti tilanne, jossa meidän täytyy parantaa sääntelyämme. Mehän tiedämme, että todellisten testien ja, tode- tai testien ja todellisten maailman tulosten tai todellisen maailman välillä on selkeä ero ja on aivan selvää, että testaus täytyy olla ajon aikana tapahtuvaa. Volkswagenhan on todennut, että että Euro 6 tätä softaa ei ole. Eli täytyy todellakin suorittaa tuollainen, eh, tai testaus täytyy suorittaa normaalissa ajoolosuhteissa, ja silloin ei tällaisia vääristeleviä laitteistoja tai ohjelmanpätkiä voida autoihin asentaa, tai eivätkä ne ole edes tarpeen. Eli meidän täytyy todellakin keskittyä valvontajärjestelmän vahvistamiseen. Se on meidän heikko kohtamme ollut aina. Jos amerikkalaiset ovat parempia, niin silloin ne yleensä saavat selville huijaukset nopeammin. Ja meidän täytyy ymmärtää, että millä tavoin he ovat parempia, niin että pystyisimme laajentamaan täällä Euroopassa, Euroopassa myöskin katsantokantaamme ja oppimaan mitä tuolla Atlantin takana, siitä, mitä Atlantin ta- takana on tehty. Me tarvitsemme oppia sieltä käsin, koska tänä päivänä hän neuvottelemme TTIP-kysymyksestä ja siinä meidän neuvotteluasemamme on heikompi. Mehän aina sanomme pitkin maailmaa, että meidän professorimme osaavat parhaiten kaiken maailman asiat. Olemme ykkösinä kaikissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja kaikki maailman neuvottelupöydät avautuvat meille ja vapaa kauppa aukeaa niin edespäin. Mutta tämä on sellainen ajatuskanta, josta meidän täytyy päästä eroon. Mutta emme me siitä pääse eroon sillä, että asetamme itsellemme valtavia testimääriä tai rajoja, että kymmenen testin sijaan suorittaa vaikkapa tuhat tai sata tai miljoona. Amerikkalaiset päästörajat esimerkiksi ovat matalammat kuin Euroopassa, eli emme me pysty kilpailemaan sillä tavalla, että nostamme päästörajajamme yhä enemmän ja enemmän. Nämä ovat vääränlaisia vasteita. Meidän täytyy pitää mieli kirkkaana ja yhdessä todentaa ja ymmärtää, mitä on tapahtunut. Ja täytyy ymmärtää, että vastuu ei ole aina yksittäisillä henkilöillä tai yrityksillä tai tahoilla, jotka ovat varsinaisesti tehneet tämän virheen tai petoksen. Eikä sen, ja, tai vaikka vastuu olisikin näillä, niin ei voi tehdä tällaista ikään kuin yleistystä ja tuomita koko toimialaa tai koko Eurooppaa. Eli on kohdennettava selkeästi syylliset ja sitten kohdennettava myöskin vasteet. Ja nämä vasteet täytyy kohdistua ennen kaikkea valvontaan. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on äh, niin tärkeä asia, että haluan käyttää äidinkieltäni puheenvuorossani. Monet kollegat täällä ovat todenneet, eh, kuinka kauhea on ollut kuulla tästä kyynisyydestä jolla tätä petosta on toteutettu. Ja olen kyllä yhtä kiukkuinen ja turhautunut kuin kollegatkin ovat ja haluan tiukemman järjestelmän ja parantaa valvontamahdollisuuksia, siis sen lainsäädännön valvontaa, josta me täällä päätämme äh, pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että se mistä me päätämme myös on sitten voimassa. Ja jos me emme nyt tiukasti puutu tähän asiaan ja huolehdi sen toteutumisesta, niin äh, pelkään, että vaarana on, että se vesittää luottamuksen myös meihin. Eikä yksinomaan tässä asiassa, vaan ylipäätään. Meistä tulee täysin hampaattomia, rakennamme jotain pilvilinnoja joita sitten kukaan ei kunnioita ja ihmisten ympäristöä ja terveyttä vaarannetaan. Meidän on todella kaivauduttava tähän asiaan pohjamutiaan myötin, myöden. Ja nyt kyllä vetoankin komission, ettei nyt vaan oteta selvää tilanteesta yleisellä tasolla. Ei, vaan komission on mielestäni nyt todella toteutettava, toteutettava laaja tarkastelu, jossa otetaan huomioon kaikki, mitä on tapahtunut yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Ja katsotaan tosiaan muitakin tuottajia kuin Volkswagenia, mikä on siis autoteollisuuden tilanne kaiken kaikkiaan ja mikä on päästötilanne jäsenvaltioissa. Meidän täytyy nyt todella uskottavalla tavalla osata kertoa kansalaisillemme, että kuinka laaja tämä skandaali on ja miten se on äh, äh, koskenut sisämarkkinoitamme. Ei ole tyydyttävää kuulla, että Saksassa, Ruotsissa tai Ranskassa toteutetaan testejä ja katsotaan sitten yhden jäsenvaltion tilannetta. Ei, meidän on toimittava nyt äh, EU-tasolla sisämarkkinoiden vuoksi. Nyt todella vaadin komissiota olemaan yhteydessä kaikkiin kansallisiin viranomaisiin ja meidän on käytävä keskustelua, jotta saamme syvällisen analyysin siitä, mitä on tapahtunut, paitsi kansalaisten vuoksi, myös oman uskottavuutemme vuoksi jatkossa työssämme täällä ympäristövaliokunnassakin. Sitten sanoisin vielä kollegoille kaikista poliittisista ryhmistä, että tässä on kyse nyt meidän yhteisestä vastuustamme eh, luoda uusia testijärjestelmiä. Monet ovat tähän jo viitanneet, mutta mielestäni tässä vaaditaan kyllä myös eh, katsomista peiliin. Kaikki poliittiset ryhmät eivät ollenkaan ole olleet sitä mieltä, että tarvitaan tiukempia testejä ja parempia testimenettelyjen analyysejä. Tässä on vaarana nyt se, että eh, tämä koetaan vähän niin kuin krokotiilin kyyneleinä, jos emme puutu tähän. Esimerkiksi EPP-ryhmä ehkä on ollut eri mieltä. Jos teidän kyynelenne ovat nyt aitoja, niin hyvä, koska sitten meillä on pohjaa tehdä yhteistyötä harmonisoidun järjestelmän ja tiukempien testien puolesta kaikkien yhdessä. Tätä SD-ryhmä on vaatinut jo pitkään, eli olisi hyvä, jos olisitte nyt samassa kelkassa kanssamme. Sitten komissiolle sanoisin vielä, että mielestäni komissio analysoi nyt siis tätä skandaalia ja sen vaikutusta sisämarkkinoihin, mutta tämän lisäksi komission täytyisi tehdä ehdotuksia jatkotoimista miten voimme parantaa testijärjestelmiä, koska aivan eh, ilmeistä on, että ainakin Euroopan parlamentti on nyt kerta kaikkiaan ymmärtänyt asian merkityksen. Kiitos. Miss eh, Schreier. Kiitos. Ja sitten edustaja Schreier-Pirik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich hab... Kiitos puheenjohtaja. Pardon? <laughs> Äh, ich habe zwei Tage gebraucht, um die... Minulla meni kaksi päivää tämän Volkswagen eh, asian ymmärtämiseksi. Eh, hyväksyähän minä sitä ei tietenkään voi, ja ollenkaan. Minä olen ihan sanaton. Nyt haluaisin mielelläni viitata siihen, mitä Hoisling, Eichhout ja Gardini sanoivat. No nyt täällä on ihan tarpeeksi jo haukuttu, ähm, tai ei siis liikaa nyt voikaan haukkua, mutta nyt pitäisi ehkä pikemminkin kysyä, että miten muutamme tilanteen nyt tästä eteenpäin. Euroopassa mm, Ukrainan ja ISISin ja euron eh, jälkeen olemme jo selkä seinää vasten. Ja kyllä se voi itse asiassa tarjota meille aikamoisen mahdollisuudenkin. Monet kollegat ovat täällä sanoneet, että komission on nyt tartuttava asiaan tarmokkaasti. Mutta kun me puhumme aina väärien ihmisten kanssa, meidän täytyy puhua neuvoston kanssa. Neuvostohan meiltä kaiken pilaa. Neuvosto ei toteuta valvontaa. Minä olin mukana kirjoittamassa vesipuitedirektiiviä. Komission jäsen Janos Potocnik aika usein sanoi minulle, kun hyökkäsi häntä vastaan, että Karl Heinz, kun minä, jos minä haluan ottaa vesinäytteen keelissä – siinä Strasburgin vieressä, niin en minä sinne voi Brysselistä mitään viranomaista lähettää. Minun täytyy pyytää Berliiniä, joka antaa sitten Baden-Württembergille tämän tehtäväksi, ja sitten sieltä keilistä joku menee hakemaan sen vesinäytteen, jos menee. Useimmissa tapauksissa Potocnik ei sitä vesinäytettä saa, ja voi tehdä mitä lystää, eli ei voi tehdä yhtään mitään. Eli meidän päävihollisemme eurooppalaisten sääntöjen täytäntöönpanon puutteiden suhteen ovat jäsenvaltiot. Enkä minä puolustele omaa maatani ollenkaan. Euroopan parlamentissa tässä valiokunnassa tehdään sellaisia kompromisseja, että tulkinta, mentaliteetti ja marginaali ovat aikamoisia jäsenvaltiossa, mutta sitähän ne juuri haluavatkin. No, viikko sittenhän me juuri sen näimme. No mitä me teimme? No sinä aina sanoit, että, niin, sanoit, että valehdellaan ja, ja petetään. Ja silti me nielemme kaiken puheenjohtaja ympäristövaliokunnan kokouksissa haluaisin itse asiassa jatkossa kutsua aina neuvostoedustajat tänne kuuntelemaan, kuinka kiukkuisia me olemme. Ei komissio voi tehdä kaikkea, kaikkea mitä me ihan perustellusti vaadimme. Toki komissiolle täytyy antaa välineitä siitä huolehtimiseksi. Ja minä nyt aina viittaan mielelläni omaan kotimaahani, niin ettei kukaan tunne, että hyökkäisin ketään muuta vastaan. Saksalaiset, ranskalaiset, italialaiset. Mm. Ei komissiolla ole välineitä puuttua näiden maiden toimintaan. Eräskin Saksan entinen ympäristö ministeri, joka sattui olemaan neuvoston puheenjohtajakin jossain vaiheessa. Eh, no nyt hän on eh, noussut Saksassa hiukan ylempään, eh, merkittävämpään rooliin. Hän sanoi minulle kerran, kuulepa Karl Heinz, kun sinä istut siellä neuvoston kokouksessa, niin et mielelläsi hyväksy sellaisia välineitä, jotka sitten johtavat siihen, että sinua syytellään kotimaassa kolmen kuukauden päästä. Tällaisesta mentaliteetistä meidän täytyy päästä. Kadinin kanssa olen samaa mieltä. Juu, kauhean kiva, jos parannamme standardeja entisestään, mutta eihän se auta yhtään mitään. Se vesinäyte, josta puhuin, Janus Potosnikilla ei ollut minkäännäköistä toimivaltaa hakea 100 metriä Ranskan rajalta mitään vesinäytettä, eikä se liity siis Saksaan mitenkään, se liittyy yhtä lailla Saksaan tai Alankomaihin tai mihin hyvänsä maahan. Eli nyt täytyy kyllä pohtia, että mitä se Juncker oikein sanoikaan. Ei, että Eurooppa teki virheen, vaan että jäsenvaltiot tekivät virheen. Meiltä puuttuu, kuulkaa, se unioni. Meidän täytyy luopua kansallisesta itsekkyydestämme. Hmm, katsokaa nyt itärajoja. Herranen aika, siellä menee kyllä pupupöksyyn. pöksyyn. Eikä tässä ole mitään eroa vihreän ja punaisen ja mustan välillä. Ei kun nyt tarvitaan eurooppalaista auktoriteettia. Ehkä tarvitaan lakiakin, mm, en tiedä. Mutta me olemme nyt kerta kaikkiaan niin äh, nolossa tilanteessa. Ja entäpä sitten autoteollisuuden äh, lob, lobby. Voi kuulkaa, siellä tulee sellainen takinkääntö, että ette ole ennen nähneetkään. Thank you very much, Miss uh, Sharia. Kiitoksia. Ja nyt sitten edustaja Sharpilaik. Kiitoksia puheenjohtaja. Mistä tänään nyt on kyse? Oikeastaan on kyse luottamuksesta, kansallisten luottamuksesta politiikkaan ja parlamentin. Tästä on nyt kyse. Ja nyt on tullut ilmi sellaista, että tämä tarkoittaa, että ei enää voidakaan luottaa tähän nyt on kallis auto, sitä on ylpeä ja sitten ei tästä, tämä ei enää pidä paikkaansakaan, mistä on maksanut. Minusta tuntuu, että tässä on ihmisiä petetty. Tässä on kyse mittaamisesta, tietämisestä, tiedon lainsäädännöstä aina sanovat, miksi meitä vastaan aina hyökytään luvut kuitenkin pitää paikkansa ja kun ajatellaan, vielä joutunut kasvamaan vastuun varsin raskasta lainsäädännöstä. Ei sekään ole hyvä asia, mutta pitäisi olla samanlainen tapa toimia kaikilla ja nyt syytellä toisiamme. Jotkut sanovat, että äh, tämä ei johdu lainsäädännöstä, mutta odottaisin kuitenkin tätä reaktiolta. Uskon, että tästä tulee vielä paljon muitakin noista ilmi meidän ei pitää jättää tätä maiden hoidettavaksi. Tämä kuuluu sisämarkkinoiden. Pitää yhdessä Euroopassa tarttua tähän kysymykseen, miten tästä eteenpäin, koska muutoin emme selviydy tästä. Ja sitten vielä lopuksi yksi toinen asia. Tutkimus, amerikkalainenkin tutkimus on tietysti tärkeää. Meidän pitäisi varoa, ettei synny mitään kauppasotaa, joka ei perustu faktoihin. Olen kuullut, että täällä Euroopassa, sanoi Karl-Heinz Lorenz, että ei ole tarpeeksi puhuttu etiikasta. No, no mitä tällaisella on tapahtunut? Kyllähän siitäkin pitäisi keskustella. Piti, tässä tuli aika monta kysymystä nyt. Back. Kiitoksia sitten edustaja Kadenbach. Ja ein herzliches Dankeschön. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Paras lainsäädäntö EU-tasolla – ei lopeta rikollisuutta, mutta tässä on kyllä kyse pitkälti lainsäädännöstä, miten me otamme mehut pois rikollisilta. Siinä on asian ydin. Jos me varmistamme täytäntöönpanon, niin komissiota tässä vaaditaan toimimaan. Tarvitaan eh, sellaista, että tehdään pakollisia testejä, ei pitäisi olla mitään itseseurantaa ja valvontaa. Jäsenvaltioiden pitäisi toimia, mutta myös eurooppalaisen lainsäätäjän pitää toimia, kun ajatellaan tämänhetkistä keskustelua, jota käydään Volkswagenista, niin me tarvitsemme laajempaa pohjaa. Meidän pitää ottaa huomioon koko autosektori ja muut sektorit. Monet kollegat ovat peräänkuuluttaneet valvontaa ja seurantaa. jos on joku peruslainsäädäntö olemassa, niin sitten äh, itse muut tahot itse lisäävät siinä sanotaan, että ei tarvita mitään lakisääteistä, vaan tämä hoituu itse. Jos jotakin, jos tarkistukset eivät, eivät toimi, silloin meidän täytyy käyttää usa asiantuntijoita, jotka kertovat sitten meille, miten meidän pitää toimia. Me emme ole onnisten, onnistuneet niin hyvin kuin olisi pitänyt, emme ole pystynyt varmistamaan näitä kysymyksiä. Ei pidä pyyhkiä mitään tässä maton alle. Meidän pitää katsoa avoimesti, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa. Ja kun katsotaan nyt äh, kansallisia valvontajärjestelmiä, niin äh, pitää huolehtia siitä, että niissä on myös kylliksi voimavaroja. Ei voida tätä vastuuta siirtää äh, yrityksille niin, että ne muka valvoisivat itse itseään. Nyt on tapahtunut ympäristöpetos, on tapahtunut petos, joka on kohdistunut ostajiin, kuluttajiin. Ja kyllä, kun ajatellaan nyt Volkswagen-konsernin kymmeniä tuhansia työntekijöitä, jopa satoja tuhansia, minä uskon, että työn tekijöistä lähes kaikki ovat täysin vapaita vastuusta, eivät ole mitenkään yhteyksissä tähän petokseen. Meidän täytyy huolehtia nyt myös Volkswagenin työntekijöistä ja minä vaadin sellaisia sanktiorankaisumekanismeja, jotka huolehtivat siitä, että kun hy- hyvinä vuosina sitten rahaa virtaa osakkeenomistajien taskuun, ettei nyt sitten käy niin, että huonoina aikoina tällaisen petoksen vuoksi ää, sitten lähdetäänkin leikkaamaan työpaikkoja ja sittenhän viime kädessä maksumiehenä ovat taas Euroopan veronmaksajat. Kiitoksia. And now we have, uh... Kiitoksia. Ja sitten vielä lopuksi. Mr. Bellet. Herra Bellet. Thanks very much, uh, chairman, and I will be... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska suurin osa tässä on nyt tullut sanotuksi, haluaisin jatkaa hollanniksi. Olen, niin kuin monet täällä muutkin on kauhistunut, koska itse asiassa ajattelen, että me ympäristö ja päästönormeissa toimimme paljon paremmin, paremmin, paremmin kuin USA nyt näyttääkin, että tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Olemme kaikki tässä saaneet oikein kunnon herätyksen. USA valvoo paljon tiukemmin asioita kuin me ilmeisesti, ja tämä on todella tärkeä kysymys. On kyse äh, hiukkaspäästöistä, näitä hiljaisia tappajia, niiksi näitä aineita kutsutaan tuhan, monia tuhansia kuolemantapauksia kuolee näihin typenoksideihin ja muihin hiukkasaineisiin. Minä uskon, että me olimme tässä eturintamassa, mitä tulee päästönormeihin, mutta näin ei sitten olekaan, joten on ihan välttämätöntä, että tästä nyt opitaan ja lopetamme tämän sormella osoittelun ja vedämme tästä nyt johtopäätökset. Tarvitaan riippumattomia prosesseja, olen hämmästynyt ja pelästynyt että täällä ei toimitakaan puolueettomalla tavalla. yritykset voivat valita missä testinsä tekevät. Tämä, tähän pitää ehdottomasti tarttua ja tätä pitää säännellä euroopan tasolla. tämä on tärkeä johtopäätös ja komissio tässä juuri sanoi että tällä viikolla he tapaavat kansallisia tyyppihyväksyntäviranomaisia. tämä siis riippumaton testi ja tyyppi analyysi. Se vielä pari kysymystä komissiolla, koska tänään olemme hyväksyneet tässä mietinnön, mutta todelliset ajo-olosuudet, testit, koska ne otetaan käyttöön, sanoit ehkä 2017, ehkä 2018, ehkä nyt haluaisimme kuulla konkreettisen sitoumuksen komissiolta, mistä päivämäärästä oikein on kyse ja milloin sitten tämä kuilu todellisten ajo-olosuudetestien ja laboratoritestien välillä kuulutaan kumpa. Nythän se on 40 prosenttia, koska siitä päästään oikein eroon. Ei kai 2017 ja 2018, ehkä jopa vasta 2020. Tähän myös konkreettinen päivämäärä päälle niin, että kaikki äh, sektorilla toimivat yhtäläisin mahdollisuuksin. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. Yli 25 puheenvuoroa täällä pidettiin. Tämä on hyvin tärkeä merkki siitä, että kyseessä on tärkeä asia. Ja ennen kuin päätän keskustelun, haluan itsekin esittää kysymyksen komissiolle. Ja kysyisin, että katsooko komissio, että olisi välttämätöntä, että olisi sellainen Euroopan laajuinen viranomainen, joka valvoisi päästöjä, koska meillähän on 28 jäsenvaltiota ja erilaisia soveltamismahdollisuuksia lainsäädännölle on, mutta silti tarvitaan mahdollisesti jokin valvova elin. Ja äh, onko komissio mielestä näin? No tässä nyt sitten komissiolle pitkälistä kysymyksiä vastattavaksi, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kai minulla on yli kolme minuuttia aikaa nyt sitten vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Ensinnäkin eh, kiitoksia kysymyksistä tänne. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä ja ne kaikki ansaitsevat vastauksen. Niin kuin itse totesitte, tämä on eh, ensimmäinen keskustelu ja siksipä eh, en voi syvällisesti kaikkiin kysymyksiin vastata, mutta kun te pyysitte komissiota työskentelemään läpinäkyvyyden hengessä, niin tähän sitoudumme ja olemme valmiit tulemaan kertomaan työmme edistymisestä, kun vain mitään kerrottavaa on. Joten jos emme vastaa huolenaiheisiin tänään, tulemme sen tekemään seuraavissa tapaamisissamme. Aloitan nyt kysymyksistä siinä järjestyksessä, kun niitä esitettiin ja ryhmittelen vastaavia. Peruskysymys, jonka monet teistä esititte, on se, että olemmeko varmoja siitä, että tämä ongelma liittyy vain Volkswageniin tai vain autoihin Yhdysvaltain markkinoilla. Niin kuin alkupuheenvuorossani totesin, tämä nyt on juuri se pääasia, jota me tällä hetkellä tutkimme juuri äh, mm, saadaksemme ongelman laajuuden tietoon me olemme näitä eri yhteyksiä ottaneet. Onko kyse vain Volkswagenista äh, tai vain Yhdysvalloista, niin tämän äh, saamiseksi tietoon on tietenkin yhtäältä se, että me tarkastamme markkinoillamme olevia autoja ja sitten toinen on se, että saamme autovalmistajilta tietoja. Mm, ja nyt me odotamme tietenkin tyyppihyväksyntäviranomaisten vastauksia ja heti kun nämä tiedot saamme, ne kyllä julkaisemme. Monet kysyivät eh, Euroopan ja Yhdysvaltain järjestelmistä ja kuultiin monia viittauksia siihen, että Yhdysvaltain järjestelmä on parempi, tehokkaampi ja että sitä myös toteutetaan tehokkaammin. Mielestäni meidän tulee olla aika varovaisia nyt ennen kuin teemme liian äkkipikaisia johtopäätöksiä, mitä tulee Yhdysvaltain järjestelmään ja meidän EU-järjestelmämme tehokkuuteen. Miksi? Koska nämä kaksi järjestelmää ovat täysin erilaisia, eivätkä siis näin ollen vertailukelpoisia. Eh, Yhdysvalloissa riippumatta, riippumattomat tahot eh, tekevät tarkastuksia, koska eh, itse asiassa ajoneuvovalmistajat ikään kuin itse antavat itselleen tyyppihyväksynnän, koska viranomaistahoa ei ole olemassa. Tyyppihyväksyntäviranomainen on kuitenkin meillä ja se sertifioi tuotteen ja sen, että tuot, tuote voi päästä markkinoille. Siksi eh, Yhdysvalloissa asiat tapahtuvat päinvastaisessa järjestyksessä kuin eh, meillä. Sitten tietenkin eh, on myös tarkistuksia, jotka toteutetaan ajoneuvon ehm, elinkaaren aikana. Se on sitten toinen asia. Ja Euroopan unionissa meillä ei ole keskitettyä järjestelmää, vaan hajautettu järjestelmä jäsenvaltioiden tasolla. Ja jotkut ovat sanoneet että pitävänsä Yhdysvaltain järjestelmää parempana. Tämä on ehkä mielestäni nyt hiukan ennenaikainen toteamus. Me tarvitsemme nyt aikaa oman järjestelmämme puutteiden analysoimiseksi ja tulemme, niin kuin sanoin, kutsumaan koolle tyyppihyväksyntäviranomaiset eri jäsenvaltioista nähdäksemme, mitä siellä kentällä tapahtuu ja mitä lisätoimia tarvitaan. Mutta jälleen pyytäisin nyt malttia Eurooppa, e, en usko, että Euroopan tyyppihyväksyntäjärjestelmä olisi yleisesti puutteellinen. Sitten tähän liittyen vielä Muistakaa nyt se, että Yhdysvalloissa testit myös toteutetaan laboratorioissa, ihan niin kuin Euroopan unionissakin. Tässä ei ole mitään eroa ja me olemme nyt siirtymässä kohti todellisen elämän testejä ja haluamme ottaa käyttöön nämä aidommat testit mahdollisimman pian, joten mehän olemme tässä hyvällä tiellä. Palaan tähän kohtaan testit, joita olemme valmistelemassa? Olemmeko me testanneet autoja tai tiedämmekö mitä valmistajat tekevät? Tietenkin komissiolla on myös omat testiyksikkönsä. Olemme yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa tehneet yhteistyötä ja autoja on testattu ja juuri nämä testit ovat saaneet meidät työskentelemään tämän RD-paketin puolesta, siis paketin, joka pohjautuu todellisuuteen, riippumattomiin testeihin. Ja juuri tämän yhteistyön pohjalta päätimme, että on tarpeen muuttaa sääntöjämme. Mitä itse pakettiin tulee, kun nyt tästä puhun, siis kuinka tiukkoja voimme olla ja miten määräyksiä toteutetaan. Me itse asiassa syyskuussa keskustelimme eh, teidän valiokuntanne kanssa asiasta, eikä nyt ole tarpeen toista tätä keskustelua. Me totesimme tuolloin vain, että aiomme eh, pitää tiukasti kiinni säännöistä, niin kuin eh, kuun alussa selitimme. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me luonnollisesti olemme hyvin tiukkoja, jotta päästään tällaiseen yhteensopivuusmalliin parhaalla mahdollisella tasolla, eikä tässä nyt ole, meillähän on siis laillisesti asetetut rajat, ne ovat asetustekstissä, ja nyt täytyy sitten tietenkin ymmärtää se, mitä itse asiassa juuri testausvaiheessa, test, testin aikana tapahtuu, ja se täytyy muistaa. Me pyrimme todella mahdollisimman täydelliseen vastaavuuteen, ja nyt olemme siirtymässä keskusteluissa toisesta paketista loppuvaiheeseen. Se, mitä viimeksi sanoin tapa, tavatessamme, on voimassa edelleen. Toinen paketti saadaan hyväksyttyä ennen vuodenvaihdetta. Ja te tiedätte, että nämä säännöt on jäsenvaltioissa jo toukokuussa hyväksytty testimenettelyjen suhteen, eli tämä asetus saatetaan päätökseen tammikuun alussa sitten on vielä kolmas ja neljäs paketti, jotka tulevat eh, ensi vuoden mittaan. Tässä on kyse myös eh, huolloista ja niin edelleen. Eli me eh, tiukasti haluamme, että olemassa oleva, olevia sääntöjä noudatetaan. Tyyppihyväksyntä, järjestelmä, enköhän nyt ole vastannut siihen liittyviin kysymyksiin. Ehkä pieni sivuhuomio vielä tähän tapaukseen liittyen. Meidän täytyy myös muistaa se, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun äh, on löydetty äh, tällaista äh, ohjelmiston käyttöä, joka vääristelee tietoja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen on löytynyt. Voi toki olla mahdollista, että autovalmistajat ovat käyttäneet metodeja, jotka eivät ole luvallisia. Tämä on tietenkin elämää. Meillä on tiukat säännöt, vaativat säännöt ja samalla meidän on huolehdittava tiukasti siitä, että sääntöjä noudatetaan. Jos ei noudateta, niin, niin äh, sitten me toimimme ja sitä me juuri nyt tarkastelemme tällä hetkellä, mutta se, että kun käytetään tällaisia laitteistoja taikka ohjelmistoja niin kuin nyt on tehty, äh, on ensimmäinen kerta kun tällaisia löydämme. Meillä on säännöt ja se valtioiden tehtävä on huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan. Eli ei tässä ole mitään epäselvyyttä. Kyse on vääristelystä, manipuloinnista ja se on täysin laitonta. Ja tähän liittyen, mitä voimme sitten tehdä sen suhteen, että sääntöjä noudatetaan laajemminkin tyyppihyväksyntä menettelyä ajatellen, jos auto ei läpäise testiä, se ei saa tyyppihyväksyntää. Tämä on täysin selvä asia. Jos auto läpäisee testin, niin sitten äh, kansallisilla viranomaisilla on monia mahdollisuuksia esimerkiksi äh, poistaa tyyppihyväksyntä, vaikka se aiemmin on annettukin, jos puutteita löytyy. Toiseksi jäsenvaltiot voivat myös langettaa äh, seuraamuksia. Kysyitte, minkälaisia seuraamuksia, kuinka kovia ne voivat olla. No tässä itse asiassa kyseessä on keskustelu, joka ei liity komissioon. Tämä on äh, kunkin jäsenvaltion oma päätös. Jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset päättävät, minkälaisia äh, seuraamuksia voidaan langettaa. Olen samaa mieltä kanssani siitä, että seuraamuksia tarvitaan, mutta katson, että tämän täytyy olla yhteinen vastuumme, joten olemme hyvin päättäväisiä äh, itse toimintamme suhteen, mutta luonnollisesti tarvitaan myös toimia neuvostolta ja yhteistyötä eri tahoilta, mitä siis esimerkiksi rangaistuksiin tulee. Ja itse asiassa tässähän, jos kyse on tällaisesta manipuloinnista ja vääristelystä näiden ohjelmistojen käyttö on kiellettyä, niin sittenhän tämä on ihan rikosoikeudellinen kysymys. Ja voi kysyäkin, että mitä jäsenvaltiot voivat sitten tehdä sen lisäksi, mitä on jo tehty. Joko se, että tehdään vieläkin tiukempia määräyksiä, tai sitten se, että katsotaan, että olemassa olevia määräyksiä noudatetaan. Me tulemme keskustelemaan myös näistä asioista jäsenvaltioiden kanssa sekä tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa. Ja tulemme katsomaan, miten pitkälle tässä voidaan edetä. on transparency. On market surveillance, I think I... Markkinavalvonta epäsuorasti itse asiassa jo tämän mainitsikin, mutta ehkä voin vielä tätä hieman selventää. Ja olemme olleet tietoisia tietyistä puutteista markkinavalvontamekanismeissamme ja olemmekin jo tehneet ehdotuksen puitedirektiivissä, siis puitedirektiivissä, jossa vaadimme esimerkiksi autojen äh, takaisin vetämisen markkinoilta poistamisen suhteen. Ja tietenkin katsomme myös muita mahdollisia toimia, mutta olemme kyllä tietoisia siitä, ettei markkinavalvonta ole ollut täydellinen mekanismi ollenkaan ja siksi olemme käynnistäneet uudistuspyrkimyksiä sen suhteen. Ja nyt sitten tämän tapauksen jälkeen katsotaan, että onko vielä jotain muuta, mitä täytyy ottaa huomioon. Sitten kysymys, mitä Saksan viranomainen on tehnyt, tekee, tulee tekemään. No tätä me tulemme tapaamaan Saksan tyyppihyväksyntäviranomaisen lähipäivinä ja tietenkin seuraamme läheltä kansallisia tutkimuksia, jotka eri jäsenvaltiot ovat käynnistäneet. Ja tarvitaanko sitten yhtä yhteistä viranomaista? Yhdysvaltain äh, järjestelmän mukaisesti. Mielestäni nyt ei ole oikea hetki vastata tähän kysymykseen. Äh, ensin pitää kerätä tietoa ja komission yksiköt äh, jokin aika sitten itse asiassa pohtivat tätäkin vaihtoehtona, mutta jälleen nyt meidän täytyy todella katsoa eri järjestelmien hyviä puolia. Se, mikä toimii yksilömarkkinoilla, ei välttämättä toimi toisilla. Ja olemme täysin tietoisia ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että jos tällaisen vallankumouksen toteutamme, niin sitten täytyy kyllä myös ymmärtää sen äh, vaikutukset markkinoille. Äh, sitten test testi, kysymys Ainut asia, jonka voin sanoa, on se, että testi, jota me aiomme ehdottaa ja testimenetelmä, jota aiomme ehdottaa, nämä ovat testejä, jotka ovat parhaita mahdollisia, heijastelevat mm, nykytilaa. Ja tietenkin, jos teknologia kehittyy myös, meidän sääntöjämme täytyy kehittyä, mutta kun ajatellaan näitä asioita, niin me tietenkin käymme ne läpi yksi kerrallaan ja me tietenkin tällaiset epäsäännönmukaisuudet haluamme eliminoida. Tämä on nyt aivan ennen näkemätön laajuus, mutta tietenkin laillakin on omat rajoitteensa. Mm, nyt testit, joista nyt keskustelemme, ovat parhaita mahdollisia. Oliko muuta? ovatko rajat, raja-arvot tiukemmat Yhdysvalloissa kuin Euroopassa? Ei välttämättä. Kun puhutaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä, te puhuitte siitä, että minä puhuin vain typpioksidipäästöistä, mutta minä sanoin vain sen, että ongelma, mistä nyt puhumme, liittyy tyypin oksideihin, mutta en minä sanonut, etteikö muita ongelmia voisi olla Yhdysvaltain raja-arvot ovat toisenlaiset kuin Euroopan raja-arvot. Ei tässä suurta eroa ole. 50 milligrammaa Yhdys... Ja kyse on siis laboratoriotesteistä myös Yhdysvalloissa, ihan niin kuin Euroopassakin. Ne ovat luonteeltaan siis ne testit aivan samankaltaisia. Pahoittelen, jos en vastannut nyt joka ikiseen yksityiskohtaan. Toki, jos vielä jotain täydennettävää on, niin voin vastata, mutta muuten jätän tämän nyt ehkä tähän. Meillä on vielä edustaja Göteltä aivan erityinen pyyntö. En pyydä kuin kyllä tai ei vastausta. Komissiolla siis ei ole mitään tietoa siitä, että Euroopan unionissa olisi käytetty äh, näitä ohjelmistoja. Toinen asia, nämä mittauserot? Oletteko tietoisia eroista mittausten ja todellisuuden välillä? Mutta minkälaisia seuraamuksia ei tähän päivään mennessä ole tullut? Valmistajia ei ole pyydetty toimimaan. Yhdysvalloissahan tämä ero testi ja todellisuuden välillä oli 40-kertainen mutta Euroopan unionissa ei ole siis ryhdytty minkäännäköisiin toimiin valmistajia kohtaan. Vastatkaa vaan kyllä tai ei. The floor to the commission. Ja komissio vastaa. Much for the question. Um... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensinnä toimivaltuuksia on myönnetty komissiolle ja sille on rajansa, mitä se voi tehdä. Ja kaksi toimivaltuutta oikeastaan tässä on pelissä. Ensinnäkin, että saadaan monenkeskiset tarvittavat puitteet ja täytäntöönpanna lakia, jos jäsenvaltiot eivät noudata lakia. Nimittäin silloin, jos jäsenvaltiot eivät täytäntöönpane ja varmista, että direktiivit on siirretty kansallisen lainsäädäntöön, silloin komissio puuttuu peliin. Näin meidän pitäisi tehdä, jos näin ei toimita jäsenvaltioiden puolella. <laughs> I don't think this answer... En usko, että tässä on mikään kyllä tai ei vastaus, koska ei kysymyskään ollut sellainen. Tämä on paljon monimutkaisempi ja siksi tämä nyt yritän tässä käsitellä. Joten äh, sääntelytermein... I beg your pardon? Suokaa anteeksi, tämä tulee kommentteja ilman mikrofonia. Oletteko tähän hetken mennessä saaneet tietoa siitä, että Euroopan unionissa auton valmistajat olisivat käyttäneet vastaavaa vääristelevää ohjelmistoa päästöjen suhteen kuin Yhdysvalloissa on tehty? Oletteko saaneet tietoa, kyllä vai ei? ask two questions. Sitten kyllä kaksi kysymystä vastaan tässä ensimmäisen. Toinen kysymys, antakaa nyt lopetan tämän ensimmäisen vastauksen sitten näihin eh, huijauslaitteisiin. Siis kyllä, olemme täyttäneet lakisääteiset velvoitteemme. Se on selvä asia. Sitten näistä huijauslaitteista tämä on yksi sellainen kysymys, jota joudumme nyt tässä tutkimaan. En voi antaa kyllä tai ei vastausta vielä tässä vaiheessa sitten, kun meillä on selvät vastaukset joko kansallisilta viranomaisilta tai omiin tietoimme pohjautuen niin sitten palaamme tähän asiaan, mutta tässä vaiheessa en pysty antamaan mitään muuta vastausta. Thank you very much for these, uh, useful... Kiitoksia paljon näistä tarpeellisista tiedoista ja hyödyllistä keskustelusta. Kiitoksia paljon, että komissio otti kutsumme vastaan näin lyhyellä varoitusajalla. Ja nyt päätämme valiokunnan kokouksen tähän. Kiitoksia.